Colleagues. Kollegat, nyt voisimme taas aloittaa kokouksemme. Tervetuloa ja oikein hyvää iltapäivää. Meillä on tänään kaksi tärkeää kuulemista. Aloitetaanpa esityslista luonnoksesta. Esityslista on hyväksytty. Meillä on tulkkaus 19 kielellä, tänään huomenna vain 16. Eli, eli Ottakaapa tämä huomioon, niin kuin aina, tämä kokous lähetetään suorana lähetyksenä. Ja 24. toukokuuta hemiskokouksen pöytäkirjat ovat valmiina. Jos niihin ei esitetä huomioita, niin nuo pöytäkirjat katsotaan sitten hyväksytyiksi. No ei huomioita, joten näin nämä pöytäkirjat on hyväksytty ja voimme aloittaa kuulemisen. Me haluan toivottaa tervetulleeksi Kristof Kaussin, joka on ajoneuvojen testaus- ja päästölaboratorion johtaja ähm, yleisen Saksan ähm, autoliiton eli ADAKin edustaja. Tervetuloa tähän kuulemiseemme. ADAK on suurin autoklubi Euroopassa, istu Münchenissä ja todella käsittelee kaikkia autoilun eri puolia ja teknisessä nämä myös testaa ajoneuvoja muun muassa niiden polttoainetehokkuutta ja päästöjä. Ja kollegat, meillä on tunti 40 minuuttia, kuten aina, kaksi kierrosta, mutta nyt annan ensin Kaussille puheenvuoron alustuksenne korkeintaan 10 minuuttia. Olkaa hyvä. Ja, mein Name ist Christoph Gauss. Kiitoksia puheenjohtaja. Nimeni on Kristof Kaus. Puhun mielelläni Saksaa, koska sitten voin varmaankin hiukan yksityiskohtaisemmin puhua näistä <clears throat> asioista. Ensin ehkä lyhyesti Adakin teille esittelisin, niin kuin kuulitte, se on maailman toiseksi suurin autoklubi. Me Saksassa edustamme 19 miljoonaa jäsentä. Ja työmme tavoite on muun muassa tiedottaa ilmoittaa jäsenillemme teknisistä kysymyksistä mahdollisimman yksityiskohtaisesti auton ostoa varten. Siksi testaamme 150 ajoneuvoa vuodessa. Ja tähän meidän testiimme kuuluvat myös nämä päästötestit, koko joukko muitakin testikriteerejä toki. Saksassa Münchenin lähellä, ja se näkyykin tuossa kuvassa, meillä on tekninen keskuksemme, ADAC-tekninen keskus, 200 työntekijää suunnilleen toimii. Tuolla keskuksessa me teemme siellä kolaritestejä, ajoneuvotestejä. Meillä on siellä myös päästölaboratorio, päästötestauslaboratorio, mutta myös muita teknisiä yksikköjä, kuten muun muassa täällä rakennetaan meidän auto avustusautomme, jotka tulevat sitten apuun, jossa autoilija meitä tarvitsee. Ja meitä on noin 60 testaustekniikka työntekijää. Me siis paitsi toteutamme näitä testejä, me myös tarjoamme neuvontaa jäsenistölle me kaikkialla Saksassa. Tosiaan kansainvälisesti toteutamme testejä myös kumppaniemme kanssa. Näette koko joukon logoja tuossa, aika pienellä toki, mutta tässä myös FIAN jäsenjärjestöjä, sitten ICRT, joka on tällainen kansainvälinen kuluttajan suojajärjestöjen kattojärjestö, joka myös käyttää meidän testejämme. Ja sitten meillä on yhteistyötä ja tutkimus yhteistyötä viranomaisten kanssa, myös Euroopan unionin kanssa ja mm, Saksan viranomaisten kanssa. Kun sitten katsotaan <laughs> sitä, miksi nyt olemme täällä tänään ja miksi tällä hetkellä eh, dieselmoottori on kaikkien huulilla, niin eh, tämähän lähti liikkeelle Yhdysvalloista. Hyvin varmaan tiedättekin tämän, mutta ehkäpä lyhyesti kaksi ihan mielenkiintoista kuvaa kuitenkin tähän liittyen. Ensin eh, ICRTn äh, äh, lisäksi yhdysvaltalainen instituutti Kaliforniassa, äh, California Air Resources Board, eli ilmanlaatua tarkkaileva elin, toteutti päästömittauksia Yhdysvalloissa. Ja tuossa keskellä näette tuon FTP-75-testin, eli amerikkalaisten testisyklin tulokset. Tuo horisontaalinen vaakatasossa oleva vihreä linja on amerikkalainen päästöraja. Ja sitten te näette tuon uuden eurooppalaisen testisyklin, tuon sinisen nuolen alapuolella, siinä kaksi ajoneuvoa, jotka on tutkittu, niin niiden testitulos on huomattavasti huonompi kuin Yhdysvaltojen testi, vaikka Yhdysvaltojen testi on vaativampi. Eli te voitte näitä ver- verrata ja voidaan siis tietää, että myös tässä, tai tässä Yhdysvaltojen testissä ajoneuvoja on optimoitu. Ja sitten äh, Virginiassa, Virginian yliopisto, Länsi-Virginian yliopisto toteutti RDE-testejä todellisissa ajolosuhteissa siis, eh, ei tosin näiden samojen ajoneuvojen kanssa. Ja te voitte nyt sitten nähdä, mitä ihan eh, tieliikenteessä päästöjen eh, suhteen on tapahtunut. Nämä RD-testit toteutettiin San Franciscossa, niistä varmasti olette kuulleet. Ja tässä ihan oikealla jokaisessa, jokaisessa palkkiryhmässä A, B ja C oikealla nämä kaikkein pienimmät, pienimmät pylväät ovat nuo Yhdysvaltojen FTP testitulokset tuon vihreän vaakatasolla olevan linjan kohdalla. Eli siinä päästään aika tarkkaan tuohon päästörajan alle. Mutta sitten nämä muut testitulokset ovatkin jopa 40-kertaiset. Meille Adakissa – ja tämä nyt ei kyllä mikään suuri yllätys ole. Me olemme nimittäin vuodesta 1997 omassa pakokaasulaboratoriossamme Landsberg am Lechissä tehneet testejä, myös syklin ulkopuolisia testejä, jotka eivät ole siis puhtaasti tyyppihyväksyntätestejä. Ja Adakissa olemme aina halunneet tarjota todellisia testiarvoja omille jäsenillemme. Eli kyse oli ennen kaikkea polttoaineen kulutuksesta. Jäsenistömme on kaikkein kiinnostuneen tietenkin siitä, paljonko ajoneuvo kuluttaa polttoainetta, dieseliä taikka bensaa. Mutta tietenkin samalla sitten myös näitä päästöjä mittasimme ja olemme kehitelleet hiilidioksiditestin ja muiden haitta-aineiden testin. Me annamme sitten pisteitä ja tähtiä ihan niin kuin muutkin testaajat, jotka eivät ehkä julkaise yksityiskohtia testeistään, emme tee niinkään, niin mekään, mutta me pisteytämme sitten tulokset. Ja aina meillä on ollut paremmin, parempia ja huonompia ajoneuvoja testeissämme. No nyt ekotesti on toteutettu. Siinä on kolme testisykliä. Ensin tyyppihyväksyntä testi. No ei ihan tarkalleen se, me nimittäin olemme käyttäneet tätä vaihdeindikaattoria, vaihdelaatikkoindikaattoria, jonka saamme autovalmistajalta, mutta sitten vielä kaksi muuta testiä, tuo sininen linja VLTC ja sitten punainen linja on tyyppihyväksyntä linja. Ja VLTCn toinen versio otettiin käyttöön, jotta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa olisimme saaneet kokemuksia. Tosin kyse on siis lämmin käynnistyksestä, lämpimänä käynnistetystä moottorista eikä kylmäkäynnistyksestä, mutta kyse on kuitenkin tällaisesta maailmanlaajuisesti yhdessä käyttöönotosta otetusta testistä. Mutta tässä todella halusimme nähdä, kun ajetaan Neftsin ulkopuolella 130 kilometriä tunnissa maksimi moottoritiellä. Nyt VLT, VLTC ja NEDC on, ovat kaikkien käytössä. Mutta ennen kuin näytän nyt nämä tulokset, niin voisin täydentää vielä todeta, että jo vuonna 2014, eli tasan kaksi vuotta sitten, ensimmäisen RDE-testimme TYF, äh, pohjoisen TYFin kanssa sekä sitten Baden-Württembergin viranomaisen kanssa toteutimme, toteutimme tutkimuksen, joka siis oli, sai julkista rahoitusta. Meillä oli kolme ajoneuvoa Äh, tällaisessa jatkuvassa testissä. Äh, ne ovat siis Euro 6-luokkaan kuuluvia ajoneuvoja, eli Volkswagen CC, joka on kuvassa, ja sitten vielä kaksi muuta ajoneuvoa. Ja arviomme mm, tulee euro 6 diesel luokan noin 40 ajoneuvosta, jossa havaitsimme tämän poikkeuksen poikkeama tekijän, siis, ka, siis poikkeama vaatimuksen mukaisuudesta 2,1. Ja tässä tämä sininen linja on 1,0. Eli jos äh, tämä VLT C jos sitä tarkastellaan, tarkastellaan uudessa eurooppalaisessa äh, testisyklissä, niin tämä on hiukan huonompi. Vasemmalla ovat siis eniten päästöjä aiheuttavat autot, joilla on siis korkein CF-tekijä, mutta siis tämä liittyy ei koko RDE, vaan ainoastaan ähm, tähän neftsiin. Ja te näette, että kyllä tässä meidän ekotestissämme aika moni ajoneuvo todella pisti silmään. Muutamalla ajoneuvolla tulos oli oikein hyvä, testissä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että niiden testitulokset Mazda 6, BMW 320 ja Passat, äh, Volkswagen Passat CC ää, äh, ähm, saivat tässä hyvän tuloksen, mutta sitten kun me teimme RDE-testejä, niin tulos olikin toisenlainen. Ja se tässä näkyy. Ja se tarkoittaa sitä, että että kyllä testiolosuhteilla on tässä äh, merkittävä osuus. Palaan tähän kohta. Pitkään on siis ollut jo tiedossa, että niin nämä ovat siis euro 6 ajoneuvoja, mutta sama tapahtui jo euro 5kin luokassa. Vuodesta 2012 olemme olleet tietoisia näistä poikkeamista ja olemme julkaisseet tietomme toistuvasti. Tässä nähdään vielä se, miten ajoneuvot päästötekijöihin suhteutuvat. Meillähän on käsikirja olemassa nuo tummasiniset pisteet äh, Volkswagen CC ja nuo keltaiset pisteet ovat euro 5, euro 6 luokkia. Ja tuossa ensin nähdään äh, nopeus 10-100 mm, kilometriä tunnissa, X-tekijä ja sitten Y-tekijä ovat nuo NOx-päästöt. Tässä voidaankin nähdä, että Äh, ollaan aika lähellä eurokuutta, mutta kun sitten puhutaan äh, ajoneuvon äh, korkeammista nopeuksista esimerkiksi, niin kyllähän päästöt ovat raja-arvon yläpuolella ja sama, koskee, sama joka koskee tätä Passatia, koskee myös BMWtä ja Mazdaa. Kaiken kaikkiaan voidaan nähdä, että nämä kolme euro kuusi teknologiaa käyttävät ajoneuvot SCR, LNT ja EGR. Kaikilla näillä on parantamisen varaa. Kuitenkin eh, ne ovat käsikirjan mukaan suunnilleen eh, siinä rajamailla, ehkä hiukan se yläpuolella. Niin, tässähän tiedän, että olette näistä eri teknologiaista eh, keskustelleetkin aiemmissa kuulemisissanne. Tässä ne vielä näette ja nyt mielelläni vastaan kysymyksiinne. Kiitoksia. No niin, kiitos teille tästä alustuksestanne. Ja niin kuin aina, aloitamme kuulemalla kahta esittelijämme. Ensin edustaja Salva. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Gauss. Kiitoksia näistä selityksistä. Ensinnäkin tämä toimintatapa. Eli miten on tehty näitä kokeita. En ole mikään asian asiantuntija, eikä tämä nyt tullut minulle ihan selväksi, mutta nämä kokeet, joita on tehty, ovatko ne pelkästään laboratoriotestejä vai tehdäänkö niitä myöskin sitten näillä kannettavilla laitteilla? Kiitos. Dies sind Tähän asti ne ovat olleet vain laboratoriokokeita. Tähän mennessä olemme katsoneet, että kun toimimme syklin ulkopuolella, niin silloin päästöt lisääntyvät, että tämä riittäisi. Mutta viime vuosina todellakin tämä on muuttunut. Jo kaksi vuotta sitten meillä oli PEMS-mittausjärjestelmä, jota olimme harkinneet ja olimme jo ennen dieselkriisiä tilanneetkin sen – kesti jonkin aikaa saaminen, koska monet organisaatiot nyt ostavat näitä laitteita. Nyt meillä on laite Landsbergissä käytössämme ja tänä vuonna käynnistämme myöskin mittaukset liikkuvilla mittauslaitteilla. Eh, Kiitoksia. Te sanoit, että kaksi vuotta sitten katsottiin, että pitää käyttää näitä järjestelmiä, näitä kannettavia järjestelmiä. Johtuiko se siitä, että oli epäilyksiä siitä, että jotkut autovalmistajat ovat laatineet strategioita, joilla voidaan huijata näissä päästötesteissä, vai oliko tämä sitten oma aloite, joka ei liittynyt millään tavalla tämän tyyppisiin epäilyksiin? Meillä ei ollut mitään eh, epäilyksiä minkälaista manipuloinnista, koska meidän testeillämme sitä ei voinut, voisi voinut osoittaa, mutta me saatoimme nähdä, että todelliset päästöt kuitenkin olivat erilaiset kuin ne, mitä syntyi mittaustilanteessa. Se ei kuitenkaan merkitse välttämättä manipulointia. Voi olla niinkin, että se on alimitoitettua, eli aivan liian heikkoa. Tähän asti on ollut hyvin tunnettua, että NEDC, että tyyppi mittausdirektiivi ei riitä, mutta se ei välttämättä liittyy manipulointiin. Siitä huolimatta olemme kuitenkin huolissamme siitä, että emme kenties pystyneet täysin laboratoriossa mittaamaan kaikkea, että tämä piti sitten tutkia. Eh, muchas gracias, señor. Kiitoksia. Tehän tiedätte, että Euroopan unionissa on tehtävä näitä päästötestoja todellisessa ajotilanteessa – Onko teistä tämä hyvä asia? Ja tästä, no tässä aikaisemmin tämä arvio, joka tehtiin tästä uudesta komission ehdotuksesta, että siitä tehtäisiin pakollinen. Ja sitten, muuttaako tämä sitten sitä tapaa, jolla teette työtä? Zunächst so niin, me ensinnäkin tuemme täysin tätä uutta direktiiviä, jossa RDE on määritetty sitovaksi. Aiemmissakin kannatoissa olemme vaatineet tätä silloin, kun meillä itsellemme vielä ei ollut RDEtä, mutta saatoimme nähdä, että tulisi välttämättömäksi todellakin katsoa tilannetta todellisuuden kannalta ja sitten myöskin luottamuksen uudelleen luomisen kannalta. Ja tämä tulee vaikuttaa meidän työhömme. Me työskentelemme juuri sen parissa, että nämä meidän omat ekotestimme tulisivat entistäkin tiukemmiksi. Ilman muuta tulemme olemaan entistäkin avoimempia. NOx, arvot, raja-arvot, niitä tullaan tiukentamaan, mutta RDE-testit tullaan tässäkin yhteydessä ottamaan käyttöön. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Herbrandi. Olkaa hyvä. Madam Chair, and thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Gauss tästä esityksestä ja näistä ensimmäisistä vastauksista. Kun nyt käyn läpi näitä kirjallisia vastauksia, niin huomasin, että olette aika kriittinen autonvalmistajien suhteen. Tässä kysymyksessä yhdeksän sanoitte, että kun tämä standardi otettiin käyttöön, niin se ei ollut riittävästi, jotta auton valmistajat noudattaisivat lakia. Eli tässä nyt on ihan selkeää kritisismiä. Ja kysymyksessä kaksi, te vastasitte, että kaikki merkittävät päätöksentekijät olivat jo pitkään tienneet näistä valtavista eroista. Eli kysyisin, mielestäni ADAC on hyvin vaikutusvaltainen järjestö Saksassa – ja tiedän, että saksalaiset ovat aika perusteellisia, mitä tulee lain noudattamiseen. Eli voisitko kuvailla, mitä tapahtui, kun keskustelitte näistä löydöksistä, joita tapahtui testeissänne, niin kun keskustelitte niistä Saksan viranomaisten kanssa? We sometimes discussed... Aika ajoin. Anteeksi niin. Onko parempi puhua Saksaa kuitenkin? Niin, olemme toistuvasti ottaneet tämän esille myöskin viranomaisten kanssa. Ja viranomaisillekin tämä asia oli tuttu ja siinä mielessä ministeriöissä oli toivomus. Siellä syntyi myöskin painostusta sille, että syntyisi vaihtoehtoisia testausmenetelmiä laboratorioissa Puhutin RDEstä ja ministeriöt tukivat tätä, tämä minä voin sanoa. Ja mekin pidimme sitä välttämättömänä. But despite that attitude at the German ministry... Mutta tästä huolimatta niin kesti vuosikausia. Eli ehkä voisitte selittää, miksi tähän meni niin kauan. Ja toiseksi, keskustelitteko koskaan mistään rikkomusmenettelyistä autoteollisuudessa tai mistään sen tyyppisestä, joka olisi ollut enemmän kuin vain se, että täytyy parantaa tämänhetkistä järjestelmää. Eli meidän pitäisi ehkä parantaa myöskin täytäntöönpanoa tämänhetkisessä järjestelmässä ja lainsäädännössä. Even asiantuntijoiden tasolla ministeriöissä saimme kyllä ymmärrystä, mutta miksi politiikassa asia ei viety voimakkaammin eteenpäin tai kaiken kaikkiaan ei toimittu niin nopeasti kuin olisi ollut toivottavaa. Valmistajien, valmistajien taholta näemme toisaalta tietysti sen, että he haluavat tehdä ajoneuvosta parempia, mutta he tekevät kuitenkin vain sen, mikä, mitä suurella paineella pakotetaan tekemään vapaaehtoisesti. Ei tehtäisi niinkään paljon pakokaasupäästöjen osalta. Turvallisuuden puolella on enemmän toimintaa. Ja niinpä olemme oppineet, että vaikka me tiukennammekin ekotestejä, tullaan kuitenkin ensin asettamaan se kyseenalaiseksi, ollaan hyvin varauksellisia, puhutaan siitä, että se maksaa, mutta sitten kun se tulee lainsäädäntöä, ja kun tuli sitten tämä raja-arvo, joka koski CO2-päästöjä, jossa CO2 painotettiin erityisesti vähemmän kuin varsinaisten haitta-aineiden päästöjä, niin silloin katsottiin heti, mitä tapahtui. Thank you. Uh, an organization... Kiitoksia. Teidän tyyppisenä järjestö, jolla on paljon vaikutusvaltaa Saksassa, niin sillä on varmaan hyvät suhteet yksittäisiin virkamiehiin, jotka käsittelevät näitä aiheita. Ja varmaan myöskin paljon epämuodollisia kontakteja. Oletteko epämuodollisesti koskaan kuulleet, että jotkut toimenpiteet eivät saaneet hyväksyntää hierarkian yläpäästä? Eli oliko teillä tällaista vaikutelmaa? Ja toinen kysymys näistä kolaritesteistä – Oliko teillä sellainen vaikutelma, että niitä ei suoritettu oikealla tavalla? Voisitteko sallia sen, että näin pitkänä aikana, niin kuin esimerkiksi on ilmeisesti tapahtunut näissä päästötesteissä? Meidän tehtävämme on ennen kaikkea toteuttaa testejä, joilla, jotka ovat siihen, että voimme antaa neuvoja jäsenillemme. Me olemme neuvonantajia. Ja totta kai me myöskin olemme edun, etuvalvontaryhmä ryhmälle, mutta, mutta siinä meillä on kuitenkin rajat, rajamme, koska me haluamme resursseja käyttää ennen kaikkea testaamiseen ja neuvontaan. Muil, se, että muilla budjettitasolla ei ole hyväksytty toimenpiteitä, mm, sitä minä en voisi sanoa, mutta olemme toistuvasti kuitenkin ministeriön tasolla ja myöskin liittovaltion liikenne- viraston tasolla olet yhteydessä. Sorry, sorry. Um, sitten poliittiset ryhmät heistä ensimmäisenä EPP Giseke, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset Gauss puheenvuorostanne puhuitte aika teknisesti näisistä uusista sykleistä, NEDC ja niin edelleen. Puhuitte ekotestistä ja kyllä kuluttajalle, joka sitten viime kädessä joutuu omat arvionsa tekemään, niin tulee esiin kysymys, että millä pohjalla tässä nyt oikein puhutaan. Tämä on kyllä viestintäongelma, mitä mittaustuloksia on julkaistu muuttuu. Tätä varten tarvittaisiin yhtenäiset standardit, koska muuten yksi puhuu omenoista, toinen päärynöistä, eikä ole sovittu yhteisistä mittausindikaattoreista. Varmasti pitäisi ensin nyt jäsen järjestöillenne kysyä ylipäätään Adakkina, no, että mitä mieltä olette näistä, tästä dieselmoottorin tulevaisuudesta? Meissä dieselmoottori on edelleenkin kilpailukykyinen jos ajatellaan sitä, se voi olla todellakin hyvin puhdas, siinä on, sillä on etuja hiilidioksidin osalta, ja siinä mielessä sen avulla voidaan saavuttaa ilmastotavoitteita. Olemme tällä linjalla, totta kai se tulee kalliimpi, kalliimpi silloin, kun tarvitaan vielä mutkikkaampia pakokaasupuhdistusjärjestelmiä, jotka ovat tietysti mahdollisia, mutta silloin meillä ainakin suurimmissa ajoneuvoissa kenties enää pienissä ajoneuvoissa käyttää sitä. Kun puhutaan jäsenistänne, niin näettekö tämän saman ongelman ja voiko olla niin, että sitten loppukuluttajalle nämä tulevat liian kalliiksi ja sitten kun puhutaan vaikkapa näistä parhaista mahdollisista jälkikäsittelylaitteistoista, niin ne tulisivat vain kaikkein parhaisiin malleihin käyttöön. No ei kyse nyt ole parhaimmista malleista, vaan pikemminkin ehkä moottori koosta, kaksi, ehkä noin kaksi litraa, 1,7 litraa tässä kyllä dieselillä edelleen on ää, mahdollisuutensa, mutta 1,2 litrainen moottori tai muuta, niin siinä kyllä bensiiniteknologia tai muut teknologiat tulevat varmasti menemään vahvasti läpi ja tulevat merkittävämpään asemaan. Sitten vielä täydentävä kysymys kirjallisiin kysymyksiin ja kysymys numero kahdeksan. Siihen nimittäin vastasitte, että PEMSit tarjoavat luotettavan mittaustuloksen diesel NOx-päästöistä. Me olemme tähän astisissa kuulemisissa kuulleet, että PEMSin mittauksen epäluotettavuus voi olla jopa 20-30 prosenttia, joten milloin saadaan tämä mittauksen epätarkkuusongelma hoidettua PEMSeissä? No meidän PEMS-järjestelmämme meillä on ollut vasta hyvin vähän aikaa, eli en voi sen tarkkuudesta teille nyt kyllä sanoa mitään. Me tiedämme, että epätarkkuuksia on. Eihän tämä nyt PEMS tietenkään laboratoriotestiä tule korvaamaan. Nämä, mm, sanommekin aina, että kun mittaamme PEMSeillä, niin tarvitsemme VLTP-testin tiedot pohjaksi niin, että voimme tehdä tällaisen ristiin tarkastuksen. Ei nyt joka tekstiä varten ehkä, mutta tällainen ristin tarkastus todella Eh, jotta voimme nähdä PEMSin luotettavuuden. Ja kyllä näin sen tarkkuutta voidaan jo parantaa. Ja varmaankin eh, tiedossa on, että ympäristövaikutukset tuovat epävarmuustekijän mukaan peliin. Ja nyt tiedossa on myös se, että NOx-korjauskerroin on luvallinen, on sallittu ja näin tilanne paranee jonkin verran. Älkää ymmärtäkö minua väärin. Tämä liittyy nyt eh, siihen, että NOx-mittaukset ovat mahdollisia, mutta hiilidioksidimittaukset tai polttoaineen kulutusmittaukset eivät PEMSien äh, pohjalta ole mahdollisia, koska ne ovat aivan liian epätarkkoja. Äh, mitä NOXiin tulee, niin me katsomme kyllä erityisesti kun tarkastellaan sitä, että äh, pidetäänkö kiinni vaatimuksen mukaisuustekijästä, joka on vaikkapa noin 2-2,5 luokkaa, niin kyllä tämä tarkkuus siihen riittää. No niin, kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Revo Galon Ponifa. Gus. Kiitoksia, Gus. Tämä ADAC on nyt määritellyt näitä vastuualueitaan ja katsonut, että se tehtävä on suojella kuluttajia. Se on yksi sen päätehtäviä. Nämä NOx-päästöt johtavat 10 000 kuolemaan vuosittain, eli tämä nyt on yksi tärkeimmistä asioista, joissa teette työtä. Eli kiitoksia näistä vastauksista kysymyksiinne. Ja sitten nämä kysymykset 1, 3 ja 4. Siellä on monia tärkeitä kysymyksiä. Ensinnäkin te vahvistatte, ettei tarvitse desaktivoida tätä NOXin saastonestojärjestelmää. Se ei vahingoita moottoria, eli sitä voidaan käyttää. Tämä on tärkeä tieto. Ja sitten toinen asia liittyy siihen, että lainsäädäntö kaiken kaikkiaan on hyvää, mutta sitä ei vain noudateta. Meillähän on aina eroja, kun katsotaan näitä laboratoriotestejä ja sitten tiellä tehtyjä testejä. Sitten tämä kysymys yksi. Ette ole löytäneet Volkswagenista tätä huijauslaitteistoa. Ja sitten meillä on ollut näitä kuulemisia ja aina on kuultu sama asia. Eli on hyvin haikea löytää näitä estolaitteita. Eli. Ja sitten kysymys neljä, siitä kysymys teille. Katsotteko, että kun katsotaan näitä laitteistoja, joita on ajoneuvoissa, niin silloin liikesalaisuus jätetään syrjään, kun tavoitteena on parantaa läpinäkyvyyttä ja toimittaa tietoja kaikille tahoille, jotka valvovat näitä kysymyksiä, ja heillä pitäisi olla näitä tietoja käytössään. Eli oletteko tästä samaa mieltä? Ja sitten nämä estolaitteet liittyvät myöskin tähän. Niiden kautta voidaan havaita näitä petoksia. Ja, das ist ein denkbar... Niin, näin voitaisiin toimia. Myös direktiivissä on puhuttu tästä BSstä ja BS-päästöstrategiasta ja tästä lisäpäästöstrategiasta. Ja tästä pitäisi ilmoittaa ainakin sitten luvan myöntävälle viranomaiselle. Ehkä Kaikkia ne tietoja nyt heti voidaan täysin julkistaa, mutta pitäisi olla ainakin mahdollisuus, että jo varhaisessa vaiheessa saadaan käyttöön tietoja tyyppihyväksyntään, joka kuuluu tyyppihyväksynnän piiriin siis. Eli tätä kautta voitaisiin paremmin sitten havaita tai todistaa, että mitään estolaitteita ei ole ajoneuvossa käytössä. Testien kautta tätä ei pystytä havaitsemaan. Näin käy ehkä yksi, kaksi kertaa, mutta systemaattisesti ei ole mitään mahdollisuutta toteuttaa tällaisia testejä. Eli meillähän on näitä laitteistoja ja päästöstrategioita, jotka pitäisi sitten julkistaa tyyppihyväksynnän yhteydessä. Merci beaucoup pour, euh, pour cette... Kiitoksia tästä vastauksesta. monien tahojen mukaan yksi onoks laite ei riitä, vaan mm, se pitää yhdistää kahteen järjestelmään, ja tämä koskee usein Yhdysvalloissa myytäviä ajoneuvoja harvemmin Euroopassa. Miksi on näin, ja miten aiotte toimia tämän asian suhteen, siis autonvalmistajien suhteen? Wir geben vom ADAC keine me emme suosittele mitään suunnittelun designin liittyviä kysymyksiä, emmekä määritellä teknologiaa, vaan me arvioimme sitten, katsomme näitä tyyppihyväksyntään liittyviä raja-arvoja. Ja miksi Euroopassa sitten on tämä yksi tai kaksi teknologiaa käytössä? ERG on aina tässä mukana, EGR. Ja sitten vielä tämä NOx-säästölaite tai SCR-järjestelmä. Ja tämä on kustannuksiin liittyvä kysymys ihan varmasti. Ja tämä liittyy tietysti myöskin turvallisuuteen. Tässä on kolme variaatta näitä hiukkasfilttereitä. Eli tällainen uusi järjestelmä varmaan tulee vähän niin kuin bensiinin osalta näiden hiukkasfiltterien osalta. Ja nythän on vähän paineita kohdistunut näihin testimenetelmiin ja raja-arvoihin ja varmasti niitä sitten teknologian kautta parannetaan. Merci beaucoup. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Dalton. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos esityksestänne. Niin mehän tiedämme kaikki, että kaikkien olennaisten tietojen saatavuus on takuu sille, että testimenetelmä on vankka ja huomaamme, että usein käytetään tietoja As you note in your, uh... tiettyjen tietojen keräämiseen. Me tästä tapauksesta puhuin. Milloin, milloin, tiedän, milloin tämä... Process? Mitä vielä kysyä, mitä te tarkoitatte tällä perustiedoilla, pohjatiedolla? Tarkoitan esimerkiksi näitä äh, ulos pyörintäkurveja. Uh, niin, minulla ei ole riittävästi teknistä tietoa. Minä olen ymmärtänyt asian niin, että jotkin näistä perustan, pohja, perustiedoista, jotka saa esimerkiksi And the witness, I mean my real concern though is... Näistä tietyistä menetelmistä ja nämä todisteet kokeet, että, että voi osallistua itse kokeessa, vain olette vain seuraamassa sitä, miten joku tekee tämän testin ja sitten vain merkitsette rastia ruutuun. Tässä on... Niin, me olemme omassa kannatossamme koskee VLTPtä, myöskin dieselmoottoreita, kirjanneet tämän mukaan. Tosiaan todellakin on niin, että meidän täytyy näihin rullaustietoihin, jossa katsotaan, miten, mikä on auton tapa toimia tässä tilanteessa tai miten auto toimii tässä tilanteessa, niin se, tämä on, että me itse voimme tehdä, nämä arvot mitä täytyy ottaa tyyppihyväksynnästä ja, ja tyyppi testaus tuottavat tämän tai sitten valmistajat käyttävät näissä todistajia testeissä. Ja mä ainakaan nähdä nämä julkiseksi, koska silloin kolkettalaisen COC-paperin kautta siellä on mainittu typpipäästöt, typpioksidien päästöt, mutta samaan aikaan myöskin se, mikä on, mikä on se massa, joka koneella autokulkuneuvolla on siis koneen pain, autokoneen painon mukaan, mutta nämä luvut meidän sitten virallisesti ottaa. Okay, fair enough. And, and if we... Ja sitten jos, kun me puhumme siitä parantaa yleisesti avoimuutta, no Mä oon mainittu, että näin välillä voitaisiin ymmärtää paremmin sitä, vastaavatko testitiedot todellisia olosuhteita. Miten on sitten esimerkiksi pakkokausikierrosjärjestelmät ja niissä ulkoisella vetelän vaikutus, koska eh, miten valmistajat voivat, voivat manipuloida täsmällisesti näitä menetelmiä. miten tämä voitaisiin vaikuttaa euro 6 säädöksiin. Voitaisiin tätä kautta saada jotenkin harmonisoituja yhdistelmiä, jolloin voitaisiin käyttää näitä EDR-menetelmiä, <clears throat> e eh, RDE-menetelmiä, vai pitäisikö, eh, olisiko mitään mahdollisuuksia estää tällainen manipulointi? Also in jedem Fall. Joka tapauksessa päästöstrategioiden, joihin kuuluu myös se, että on tämä pakokaasujen kierrätysjärjestelmä, ne täytyisi saattaa tunnetuiksi nämä järjestelmät. Joka tapauksessa me tukeneet vaatimusta siitä, että julkistettaisiin nämä päästöstrategiat tyyppihyväksynnässä. Jos sitä varten sitten täytyisi olla erityisiä toimintaolosuhteita niiden määrittämistä, sitä en pysty täsmällisesti sanomaan. Ratkaisevaa kuitenkin on, että jos on tällaisia RDE-testejä eri lämpötiloissa, ja RDE-testejähän äh, niitä täytyy, niitä varten tuolla erilaisia lämpötiloja, erilainen kirjo näitä, ja silloin täytyy myöskin päästöjä tehokkaasti pystyä leikkaamaan silloin RDN ja SCRn, ja RDE täytyy toimia näissä olosuhteissa. Ja minun mielestäni tämän pitäisi kyllä olla riittävää. Thank you, okay. Ja niin. Ja lyhyisesti vielä avoimuudessa, koska meillä ei ole paljon aikaa jäljellä. With regard... Mainitsitte raportissanne, että avoin täysimuus vaatii sitä, että katsotaan myöskin, mitä, mikä on tyypillistä polttoainetehokkuudelle ja ajattelen, miten tässä yhteydessä onko KVA, siis liittovaltion öljynvoimaviraston, onko se antanut riittävästi tietoa näitä osin ja miten VV sitten reagoi, Volkswagen reagoi näihin lukuihin, jotka ilmoitettiin näiden testien osalta? Me tavallisesti emme pyydä tietoja tältä virastolta, mutta saamme kuitenkin kyselyitä. Me normaalissa testeissä, kun me testaamme vuosittain 150 ajoneuvoa, tämä kestää liian pitkään. Meidän täytyy saada nopeasti tiedot ja me saamme ne valmistajilta. Kuten sanottu, toimiiko tässä tällainen äh, pakokausien vai ei, se me voimme katsoa pelkästään niiden tulosten pohjalta, jotka me mittaamme omissa ajosykleissämme. Ja NEDC äh, tällaisena hyväksyntätestinä, josta varmasti kaikki on äh, hyvän hyvin, mutta sitten on niitä muita kestisyklejä, joissa voimme sitten nähdä muita ja on hyviä tuloksia, jotka ovat Volkswagenissa hyviä ja sitten sellaisia, jotka taas ovat vähemmän hyviä. Very much. Uh, Mrs. We... Suuret kiitokset. Seuraavaksi edustaja Viering. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset äh, alustuksestanne. Vuodesta 2003 olette toteuttaneet testejä. Mitkä tietääksenne tai mielestänne vuoden 2003 jälkeen ovat äh, olleet merkittävimpiä parannuksia autojen moottoreissa? Eivätkö Euro 5 ja 6 uudistukset ovat äh, tuoneet mukanaan merkittäviä parannuksia, jos eivät, niin mikseivät? Ja milloin olette ensimmäistä kertaa huomanneet näitä päästömittauseroja eri testien välillä? No kyllä voi nähdä, että eri haitta-aineen luokat euro 5, euro 6 uudistusten jälkeen ovat parantuneet siinä mielessä, että esimerkiksi hiukkaspäästöt ovat vähentyneet ja esimerkiksi no NOx-päästöt eivät ole yhtä lailla vähentyneet, mutta kun puhutaan ilman laatua parantavista toimista ja suunnitelmista, niin on nähty, että NOx-päästöt eivät ole vähentyneet yhtä lailla kuin muut ajoneuvojen päästöt. Siksi olikin tärkeää nähdä, mitä tapahtui testisyklin ulkopuolella. Poikkeamat tyyppihyväksyntätestien ja muiden testien välillä ovat olleet tiedossamme aivan alusta alkaen. VLTC, jonka selitin teille tuossa aiemmin, niin sitä ennen meillä oli vain NEDC, Eh, testi, joka toteutettiin eh, lämminkäynnistyksellä niin, että myös eh, valot olivat päällä ja ilmastointilaitteet ajoneuvoissa päällä. Ja havaitsimme tuolloin, että oksidipäästöt olivat hyvin korkeat. Ja yleisesti medioissa tämä nähtiin pikemminkin tyyppihyväksyntätestin heikkoutena eikä yleisenä ongelmana autoteollisuudelle. Heeft u... Olitteko suoraan yhteydessä Saksan viranomaisiin, kuten esimerkiksi eh, Deutsche Umwelthilfe, ympäristöjärjestö, oli? Eh, voitteko kertoa teidän ja Saksan viranomaisten välisistä yhteyksistä? Mm, oliko teillä, onko teillä tästä mahdollisesti kirjallisia todisteita ja mitkä olivat Saksan viranomaisten reaktiot? Havaitsitteko eron Eh, liittovaltio- ja osavaltiotason viranomaisten reaktioiden välillä ja ryhdyttekö toimiin Euroopan tasolla? Mehän olemme yhdessä viranomaisten kanssa tehneet kenttäkokeita, siis eh, eri tason viranomaisten, muun muassa ajoneuvo, viranomaisten ja myöskin raskaiden hyötyajoneuvojen valvontatahojen kanssa. Mm, siis me itse asiassa emme Deutsche Umwelthilfen kanssa ole olleet tekemisissä ja välillä heidän toimensa aiheuttavat epävarmuutta meidän jäsenistössämme, joten mitä noihin kenttätesteihin tulee, niin jo varhaisessa vaiheessa, jo 90-luvulla havaitsimme tiettyjä poikkeamia ja tuolloin itse asiassa autonvalmistajilta vaadittiin autojen takaisin kutsuja. Tällainen mahdollisuuskin oli, mutta sitten jossain vaiheessa siitä luovuttiin. Mutta kyllä me olemme toimiemme takana. Katsomme, että tällaiset kenttäkokeet ovat hyvä väline ja niitä täytyisi kyllä toteuttaa jatkossakin. Eli tällä tarkoitan sitä, että käytettyjä autoja testataan, ostetaan tavallisia käytettyjä autoja markkinoilta ja tarkastellaan, että kunnioittavatko ne vielä päästörajoituksia. Ja tiedättehän noin suunnilleen, miten tässä on käynyt. Ihan lyhyesti vielä. Kyllä puheenjohtaja ihan lyhyesti vielä. Onko tässä ollut suuria eroja teollisuuden väitteiden ja teidän mittaustulostenne välillä? I, siis erothan ovat olleet hyvin suuria. Ryhdyttiinkö johonkin toimii? Mm, suuria eroja. Joskus saattoi tulla myös siksi, että tiettyjen automallien kokonaisten sarjojen katalysaattorit eivät toimineet niin kuin pitäisi, ja hän ne kutsuttiin korjattaviksi. Samoin oli eräs automalli, jossa auton järjestelmässä ei otettu huomioon sitä, että me toteutimme kokeita korkea, korkeassa ilma-alassa 600 metrin korkeudessa ja tämä tietenkin vaikutti myöskin testituloksiin. Kiitoksia ja seuraavaksi ja tässä luki Eichhout, mutta kyseessä olikin Rova Reeda. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Näistä vastauksista yritän nyt saada aikaan tällaista aikataulua. Te sanoitte, että näitä ekotestejä on tehty vuodesta 2003 ja periaatteesta alusta pitäen – on nähty suuria eroja, kun on katsottu testituloksia ja sitten ähm, muita kautta saatuja tuloksia. Eli vuodesta 2003 jo teillä on ollut se lähtökohta, että tällaisia eroja saattaa esiintyä, mutta että sitten havaitte, onko näitä tuloksia manipuloitu. Onko näin? Wichtig, dass wir Abweichungen... Niin tosiaan näitä eroja havaittiin, mutta ei kuitenkaan spekuloitu mistään väärinkäytöksistä, koska oli jo pitkään selvää, että nämä tyyppihyväksyntäsyklit olivat niin heikkoja. Ja tästä syystä otimme käyttöön muita syklejä, koska nämä polttoaineiden käytetyt määrät eivät olleet realistisia. Ja samassa mielessä voidaan hyväksyä, että jos on näitä haitta niin se oli se alkuperäinen aloitus. Niin, mutta te viittasitte myöskin sitten Saksan liittopäivien teettämään tutkimukseen, josta kävi selväksi, että jos kyse ei ollut moottorien suojelusta, niin silloin millä tällaisia estolaitteita ei saa olla käytössä, jotta pidetään kiinni näistä päästörajoista. Eli jos te havaitsitte, että tilanne ei ollut kunnossa, niin Ilmoititteko siitä silloin jo viranomaisella vuonna 2003? Mets. Niin maaliskuussa 2016 nyt tehtiin tällainen arvio ensimmäisen kerran liittopäivillä. Sitä ennen ei ollut mitään arvioita tai tietoja. Ja silloin oikeastaan vain spekuloitiin sen suhteen, mikä on sallittua ja mikä ei. Tämä direktiivin sanamuoto on tässä kohtaa vielä hyvin epämääräinen ja nyt sitten juristien Täytyy katsoa, tätä, ensin tätä piti tulkita. Ja siksi tämä oli meillekin hankala asia, mutta tietysti sitten kun oli suuria eroja, niin sitten julkistimme niitä tietoja. Wann haben Sie das... Eli milloin ensimmäisen kerran ilmoititte näistä suurista eroista viranomaisille tai liittopäiville? No nyt ihan tarkkaan näitä muista, mutta me julkistamme kaikki nämä testitulokset. Ja mitä tulee näihin polttoaineiden käyttötietoihin, niin niistä on julkistettu tietoja. Ja sitten erinäisissä konferensseissakin on osoitettu, että äh, lämpökäynnistystesteissä tulokset ovat erillisiä kuin kylmäkäynnistystesteissä, mutta en nyt voi mitään yksityiskohtia tästä antaa. Voisitko kirjallisesti toimittaa sitten tietoja jälkikäteen siitä, milloin olitte yhteydessä tähän liittovartion virastoon, koska sanoitte, että olette keskustelleet viranomaisten kanssa ja että viranomaiset tiesivät näistä ongelmista. Ja meille olisi tärkeää tietää, mihin viranomaisiin olette olleet yhteydessä ja milloin. Eli voitteko toimittaa näitä tietoja myöhemmin kirjallisesti, jos nyt ette muista? Voin yrittää, voin puhua näistä tai kertoa näistä kenttätesteistä Meillä on 150 autoa testattu vuodessa, eli siinä mielessä nyt ihan kaikkea ei tehdä ihan muodollisesti. Mutta jos te tapaatte ministerien tai eri virastojen edustajia, niin varmaan sitten siitä on merkintä jossain, että tällaisia kokouksia on järjestetty. Niin täytyy katsoa, kuinka pitkältä täältä näitä tietoja löytyy. No sitten kysymyksessä neljä olette vastanneet, että teknisessä mielessä ei ole mitään syytä puuttua näihin estolaitekysymyksiin. Eli oliko tässä nyt liikenneministeriön kanta Opel Safira-malliin? Eli eikö tässä ole minkäänlaista tarvetta toimia näiden moottorien suojan osalta? Ja mikä on sitten sitten viraston kanta. Sehän sitten viime kädessä totesi, että jälkikalibrointi olisi ohjelmiston osalta riittävää ja sitten, että tätä lakia ei ole noudatettu. Zunächst mal kann man sicher mit... No, mitä tulee niihin teknisiin toimiin, niin ne voidaan kyllä puhdistaa. Eli dieselmotorista ei saisi tulla korkeita NOx-päästöjä. Ja tällainen kalibrointi voi olla aika kallista. Ja voi olla, että ohjelmoinnin niin kalibrointi riittää. Se riippuu sitten ajoneuvon mallista. Jos nyt katsotaan Volkswagenin kahden litran moottorimalleja, niin niiden osalta se on riittävä ja toisten ajoneuvojen osalta ehkä myöskin, mutta NDCn osalta. Mutta jos nyt katsotaan muita säädöksiä niin kuin tulevassa direktiivissä, niin silloin se ei enää olisi riittävää. Eli siellä on muitakin päästöihin liittyviä toimia. Eli NEDDssä e näitä asioita on parannettu. Ja tässä ei kuitenkaan mennä niin pitkälle kuin pitäisi, kun ajatellaan tulevaisuutta. Sitten vielä yksi kysymys. Kahteen ensimmäisen kysymykseen vastasitte, että näissä asioissa pitää saada käyttöön tämä ohjelmiston koodeja. Eli milloin tämä koodi sitten saadaan käyttöön, eli milloin teknisesti on mahdollista tehdä tällaisia tarkistuksia. No me tarvitsemme myöskin sitten ohjelmistoasiantuntijoita käyttöömme. Eli tämä nyt ei ole meidän tavoitteemme. Eli me emme halua tällaisia todisteita nyt. Siis kuluttajasuojahan yleensä toimii Yksityistapauksia tietenkin on, mutta miten sitten toimitaan 150 automallin osalta. Eli käytännössä me voimme katsoa ainoastaan sitten näitä ajoneuvoja, niiden päästöjä pelkästään ja vaatia, että ne ovat hyvällä tasolla. Ja jos sitten ongelmia esiintyy, niin sitten täytyy tutkia syitä. Eli ne täytyy tehdä sitten toisella puolella, eli mielellään viranomaisten tai autovalmistajien puolella. Kiitoksia. Sitten siirrymme toiselle kierrokselle. Ensimmäisenä edustaja Schulze, olkaa hyvä. Kiitos. Viime viikolla jo kyselin Deutsche umwelthilfe organisaalta kriittisiä kysymyksiä sitten ja minun vasenlaita arvosteli. Nyt voin sanoa heti suoraan, että olen ADACn jäsen, kuten minä muutkin ihmiset, mutta siltä on kuitenkin sitä kysymyksiä. Haluaisin lainata herra Borgesia, joka 16. kesäkuuta viikolla oli valiokunnassa Äh, Schaffenburgista äh, tästä polttomoottoreista käsivässä keskustelussa puhuttiin näistä estolaitteista ja siitä, miten autoteollisuus on käytetty. Lainaan häntä, että mitä tulee moottorin suojeluun, ovat tulkinnat erilaisia valmistajanakin. Minä toimin samalla tavoin, jos minun lainsäätäjä sanoisi, että minun ei tarvitse välittää reaaliarvoista. Silloin tämä itse asiassa on kehotus äh, hyväksi väärinkäytökseen, koska tulisuus tämän merkitys on aika heikko. No ehkä sanoisimme ehkä en kuitenkaan aivan näin äärimmäisesti, koska tämä lupa moottorin suojelemisesta, siinä kyllä sitä tulkitaan aika laaja-alaisesti. Kuten sanottu, ei ole aina mahdollista se, mutta totta kai teknisen keinoinkin voidaan saada moottorista puhdas. Ja jos nyt äärimmäisin keinoin harjoitetaan moottorin suojelua, niin ehkä näin, mutta periaatteessa tässä muodossa, kun sitä nyt on harjoitettu, se ei ole välttämätöntä. Let's... Mutta lainsäätäjä kenties ei ole riittävästi konkretisoinut asiaa, niin että autoteollisuus on voinut tulkita tätä eri tavoin, ymmärsinkö oikein? Kyllä, näin on. Tätä pitäisi konkretisoida. Pitäisi myös normaalit käyttöolosuhteet saada selkeästi tietoinen tieto myös se, milloin tämän pitäisi toimia. Ja RDN myötä tätäkin voidaan tutkia. RDS on tiettyjä lämpötiloja, mutta voidaan olla huomattavasti ankarampia, tiukempia. Näettekö eri jäsenvaltioissa tilanteen niin, että viranomaiset tulkitsevat tätä, tulkitsevat eri tavoin tätä 750 asetusta? Kann ich erst... Voin vain spekuloida. Totta kai me tiedämme, että eri jäsenvaltioissa on erilaisia laboratorioita, erilaisia viranomaisia, mutta olisi tietysti toivottavaa, että Euroopan laajuisesti olisi yhtäläinen standardi toteuttamisessa ja vaikkakin laboratoriot olisivat kilpailussa, kilpailisivat keskenään, kilpailisivat asiakasta vielä pari sekuntia, niin sanoitte muutama sitten, että OEMS S onkin hiukan enemmän tällaiseen kolarikokeisiin parantamiseen, turvallisuuteen, pakokaasunnien osalta. Ne kenties ovat vähemmän kiinnittäneet huomiota tilanteeseen. Liittyykö mä kenties siihen, että autojen ostajat ovat enemmän kiinnostuneet siitä, että heidän autonsa kestävät kolareissa paremmin kuin että niiden pakokausjärjestelmät toimivat? Varmastikin näin on sillä myöskin media, tiedotusvälineet ovat hyvin paljon puhuneet turvallisuuskysymyksistä ja herkistäneet asiakkaat turvallisuuskysymyksille ja mitä heidän omaan turvallisuutensa tulee, niin totta kai vielä enemmänkin. Seuraavaksi vuorossa edustaja Ertuuki. No niin, kiitoksia. Onpas mukava, että olette vieraanamme ehkäpä vihreiden kollegan kysymykseen liittyen. hän kysyi milloin saitte tietoa tai välititte tietoa viranomaisille, eli tyyppihyväksyntäviranomaisille ja ympäristöviranomaisille näiden raja-arvojen ylityksistä? Siis välitittekö tämän tiedon viranomaisille vaiko ettekö? Me välitämme tietoja eteenpäin vain siinä tapauksessa, että että tyyppihyväksyntätekstissä näemme merkittäviä poikkeamia tällöin äh, ilmoitamme viranomaisille, mutta näin ei ole kovinkaan usein tähän mennessä tapahtunut. Ja jos taas tyyppihyväksyntätekstien ulkopuolella muissa teksteissä havaitsemme korkeampia päästöjä, emme ole viranomaisia, viranomaisiin välttämättä olleet yhteydessä. No entäpä tässä tapauksessa, olitteko yhteydessä viranomaisiin äh, vai ette? Siis joko liikenneministeriöön tai muihin viranomaisiin? Ja mitä tapausta nyt siis tarkoitatte? No tämä koko juttu, mitä tässä nyt viime kuukausina on tapahtunut ja teidän ekotestinne ja niin edelleen. No nämä ajoneuvot, jotka juuri esittelin tuossa pylväsdiagrammissani, niin nämä ajoneuvot ö, olivat ihan kunnossa tyyppihyväksyntäteksteissä VLTC testeissä päästöt olivat sitten ihan toista kuin tyyppihyväksyntätesteissä. Emme me tästä mitään ilmoittaneet, koska myös oikeudellisesti asialla ei olisi voinut tehdä yhtään mitään. Jos nyt päästöt ovat tyyppihyväksyntätestien ulkopuolella korkeat, niin ei viranomainen tälle olisi voinut oikeudellisesti mitään tehdä, eikä meillä ollut velvollisuutta tästä ilmoittaa. Joo, no voiko tästä sitten ää, äh, äh, tätä tulkita niin, että kun teidän ekotestituloksenne olivat täysin julkisia ja julkisuudessa myös tiedossa, niin eikö jonkun olisi Saksassa pitänyt puuttua asiaan? No kyllähän medioissa tästä tietenkin kirjoiteltiin ja olihan meillä yksittäistapauksia, joissa niin NOX kuin hiukkas päästötkin bensa- tai hybridimoottoreissa nousivat esiin ja kyllä mediat niillä jylläsivät, mutta ei, kukaan ei puuttunut asiaan. No nyt tietenkin sitten Saksassa suuri yleisö on huomattavasti tietoisempi asiasta haittaa, koska amerikkalaiset puuttuivat asiaan niin tiukasti, eikä tämä tietenkään Saksaa haittaa. Hyvä asiahan tämä on, olisi mm, ollut hyvä, jos ekotestiämme olisi jo aiemmin otettu vakavammin. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi edustaja Kiiseke, olkaa hyvä. No Kiitoksia. Tämä on nyt tämä toinen kierros, eli yleinen kysymys. Eli millainen suhde teillä on auton valmistajiin? Onko teillä jotain rahoitussuhteita? Wir haben in bestimmten Bereichen... Tietyillä alueilla meillä on kaupallisia suhteita ja päästöjen alalla meillä ei ole mitään tällaisia kaupallisia suhteita, ei yhtään mitään. Ja me olemme siellä täysin neutraaleita. Me noudatamme tällaista hyvää testikäytäntöä, olemme allekirjoittaneet sellaisen sopimuksen. Ja jos otamme toimeksiantoja vastaan, niin ne tehdään sitten täysin avoimesti mutta päästöalalla ei ole yhtään mitään tällaisia sopimuksia. Ja nämä hyvät käytänteet, joista puhuitte, te sanoitte, että 150 ajoneuvoa testataan vuodessa. Eli käytännössä, miten äh, nämä tulevat teille, ostetaanko ne, liisataanko ne, siis miten ne tulevat teidän haltuunne? Sind Pressefahrzeug. Siellä on tällaisia ajoneuvoja, joita saadaan auton valmistajilta, eli kun on 150 ajoneuvoja, jotka testataan, ja sitten näiden testien yksi osa on tämä ekotesti. Eli saamme valmistajilta näitä autoja. Se on ainoa vaihtoehto, kun on näin paljon näitä ajoneuvoja. Ja sitten kun testit on tehty, niin ilmoitamme sitten näistä tuloksista autonvalmistajille. Sekin on kirjattu sääntöihin hyvissä käytänteissä ja sitten nämä tulokset julkistetaan. Ja joskus sitten autovalmistajat ottavat kantaa näihin tuloksiin. Joskus valmistajat sitten moottorien osalta haluavat puhua jotain näistä asioista, ja se on ihan sallittua. Dankeschön. Kiitoksia ja sitten edustaja Voilla, olkaa hyvä. Concernant les... Niin, nämä päästötestit, joita on tehty, eli mikä on niiden ajoneuvojen määrä, jotka noudattavat sääntöjä, ja kuinka paljon on avoinneuvoja, jotka ovat rajan yli, ja kuinka paljon sitten ajoneuvoja, jotka ovat selkeästi ylittäneet nämä saletut rajat. Katsotteko Katsotteko, että teknologisesti tällainen kategorisointi on perusteltua? haben bisher Tähän mennessä FDE-testejä ei ole vielä tehty tällä tavalla, eli ei nyt pysty täysin sanomaan, mitä sääntöjä voidaan noudattaa. RDE-testin pohjana on ldb testi Meillä on tiettyjä tietoja hiilidioksidipäästöistä ja ne ovat sitten pohjana RDE-testeille. Tämä on aika monimutkainen tämä menettely. Eli en nyt pysty täsmällisesti sanomaan, kuinka monet ajoneuvot ovat tässä 1.5 tai 2.1 kategoriassa. Te näette raaviosta näistä sinisiä linjoja, viivoja, ja siitä näkee, että jotkut ajoneuvot ovat pärjänneet hyvin, mutta siellä oli sitten kolme RDE-testiä, joita on suoritettu, ja kukaan ei silloin täyttänyt vaatimuksia ihan sataprosenttisesti. Ja sitten nämä absoluuttiset arvot. Me vaadimme 1,5 Eli emme nyt katso, että 2,1 olisi tarpeen. Tämä on nyt parempi kuin ei mitään, ja olisi ikävä, jos tämä nyt epäonnistuisi, mutta 1,5 tai 2,1, no mielestäni teknisesti tai kustannusten puolesta se ei suo, että tuo oli niin kaukana saavutettavasta. Eli siksi olemme jo todenneet, että varmasti vielä tämän vuoden aikana tarkastelemme yhä useampia ajoneuvoja, jotka ovat menossa tähän suuntaan. Euh, Minulla on nyt kaksi puheaikaa, voinko yhdistää ne? Hyvä, kiitos puheenjohtaja. Syyskuussa 2015 totesitte, että ajoneuvot, joissa on uusinta teknologiaa noudattavat täysin eurooppalaisia sääntöjä. Mikä on, kuinka, tai kuinka paljon ajoneuvoja, jotka nyt noudattavat sääntöjä, ja miksei niitä teidän mielestänne ole enempää? Jetzt habe ich noch nicht ganz verstanden, was... En nyt ihan ymmärtänyt, mihin asiakirjan viittasitte. C'est un, un position paper. Tämän DAKin asiakirja syyskuulta 2015. Zum Dieselmotor, oder? Ja. Siis koskeeko se dieselmoottoreita vai? Minulla ei ole sitä otsikkoa tässä ikävä kyllä. Mm-hmm.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 Okay. And oui. Wir sagen, die Technologie. Niin, teknologiaa on jo olemassa. Meillä on vähennetty päästöjä ja sitten meillä on tämä SCR-järjestelmä, ja kun näitä teknologioita käytetään yhdessä tai erikseen, niin on mahdollista tehdä ajoneuvosta puhtaampi. Ja kannanotoissa on tietysti jo puhuttu tästä jo vuonna 2015. Ja siksi RDEn osalta vaadittiin 1,5 tasoa. Se on teknisesti mahdollista. Tuliko tästä nyt vastaus kysymykseen, koska en ihan ymmärtänyt sitä? Euh, niin, halusin tietää, kuinka paljon on ajoneuvoja, joissa on jo nyt käytössä tämä järjestelmä. Das sind verschiedene, es sind verschiedene On erilaista teknologiaa, en nyt osaa sanoa, koska siis tavoitteisiin voidaan päästä yhdellä teknologialla tai niiden yhdistelmässä. Ja jos on tätä RDE-teknologiaa jo ajoneuvossa käytössä, niin silloin tämä 1,5 tekijä on jo täytetty. Emme nyt ole tätä vielä mitanneet, mutta varmaan tällä hetkellä niitä ajoneuvoja on vielä aika vähän. Ja se, että kaikki päästöt olisivat nyt rajan alla, se ei nyt vielä ole todellisuutta, mutta se on kuitenkin mahdollista. Si jos teillä on vielä lisäkysymyksiä, niin voitte toimittaa sitten kirjallisesti. Sitten Dalton. Mr. Dalton. I don't have any more questions. Meillä oli enää kysymyksiä, puheenjohtaja. Voitte tehdä Demis Maakelois, joka halusi esittää lisää kysymyksiä. ECR speaker, as I understood. I give him... Demes Maakel on toinen ECR-puhuja. Sorry, okay. Hänkään ei halua puheenvuoroa. Merci, Monsieur Dalton. Merci. Kiitoksia, puheenjohtaja. Gauss, te edustatte kuskeja. Katsotteko, että kuskit, jotka ovat ostaneet autoja, jotka saastuttavat enemmän kuin pitäisi, että heille pitäisi myöntää korvauksia? Ja saksalaisessa lehdessä pari kuukautta sitten kirjoitettiin siitä, että Volkswagen antaa 5 000 dollaria, eli noin 4 500 euroa 600 000 diesel-ajoneuvon omistajalle Yhdysvalloissa. Eli mitä sitten tapahtuu kuluttajille Saksassa ja mitä järjestönne katsoo nyt tässä asiassa? Die Frage ist für mich als Minulle tämä kysymys asiantuntijana ei nyt ole kovin helppo vastattavaksi, koska tähän liittyy poliittisia kysymyksiä. Volkswagenin osalta olemme tehneet mittauksia, jotka esimerkiksi liittyvät polttoainekulutuksen nousuun. Jos tämä on tilanne, niin silloin tietysti vaatisimme korvauksia, koska se aiheuttaa lisäkustannuksia kuluttajille ihan suoraan. Nämä korvaukset, tällaiset könttäsummat autojen omistajille, koska heillä on auto, josta nyt keskustellaan, niin siitä en osaa sanoa mitään. En ole oikea henkilö vastaamaan tähän kysymykseen. Alors je vais poser la question. No, esitän nyt sitten kysymyksen insinöörille, eli teille. Katsotteko, että Volkswagen ajoneuvo jossa on tällainen estolaite käytössä, niin onko se sitten ajoneuvo jollain vähemmän arvoa kuin jos siinä ei olisi ollut tätä huijauslaitetta? Eli pari esimerkkiä. Esimerkiksi Ranskassa viime vuonna Volkswageneita myötiin vähemmän käytettyinä autoina, siis en puhu uusista, vaan käytetyistä autoista. Eli on autonajajia, joilla on ollut ongelmia tai jotka ovat lykänneet Volkswagen-autonsa myyntiä – mutta heillä on ollut vaikeuksia myydä niitä. Eli insinöörinä katsotteko, että Volkswagen-auton omistaja Saksasta ja Euroopassa yleensäkin, onko tämä auto nyt sellainen hyödyke, jonka arvo on alentunut tästä syystä, ja eikö silloin olisi normaalia, että he saavat korvauksia? Kohdellaanko eurooppalaisia kuluttajia huonommin kuin Yhdysvalloissa? Siis tämä koskee nyt Volkswagenia. Wenn Volkswagen die Umrüstmaßnahme so... Jos Volkswagen toimet tekee nämä uudet korjaustoimenpiteet niin, että ajoneuvosta ei tule huonompaa, niin silloin insinöörinäkin voin sanoa, että mitään korvauksia ei tarvitse maksaa, koska silloin näillä korjaustoimilla ajoneuvo on saatettu tilaan, jossa sen pitäisi olla, joka on luvattu päästöjen osalta. Ja tietenkään se ei saa huomattavasti vaikuttaa sen suoritukseen tai ajettavuuteen tai polttoaineen kulutukseen. Eli silloin ei ole enää tarpeen maksaa korvauksia. Tämän voin jo tämän verran voin tästä sanoa. Mr. Schulz. Kiitos sitten Schulz. Kiitos. Huomasin juuri, että Yläkölin Ranskan uusi auto, joka ilman pakokaasu skandeleekin menetti arvonsa hyvin nopeasti. No, monet kyselyt ovat osoittaneet, jos on todettu, että kansalaiset ovat valmiita maksamaan enemmän paremmista valoista, turvallisuudesta. On, oletteko tehneet kyselyitä siitä, ovatko asiakkaanne valmiita maksamaan myös paremmista pakokaasujen puhdistusjärjestelmistä? Uskoakseni ei ole minun tietääkseni aikaan tehty kyselyitä tällaisista aiheista, mutta tosiasia kuitenkin on se, että päästöt on asia, joka on vähemmän kiinnostava kuin turvallisuus. Ja turvallisuudessakaan kuluttaja ei ole valmis maksamaan mielestään liikaa jos on äh, sellaista, että voidaan saada tällaisia äh, ohjausta tukevia järjestelmiä melko korkeaan hintaan, niitä kuitenkaan ei kovin usein osteta. Ja tämä liittyy myös kauppaan. Äh, annetaan vääränlaista neuvontaa. Puhutaan siitä, mitä muita lisävarusteluja autossa on, jolla ei välttämättä ole mitään tekemistä turvallisuuden tai päästöjen kanssa. Sen toinen kysymys, jos sallitaan. Haluaisin vielä parata tähän NCAPn kolarikokeeseen – meillä on nyt sellainen tilanne, että valmistajat pakokaasutesteissä ovat optimoineet autojaan. Voisitko kuvitella, että kolarikokeissa tapahtuisi samanlaista, niin että kenties parin vuoden kuluttua istumme toisenlaisessa tutkintavaliokunnassa käsittelemässä niitä? Beim crash test. Näissä kolarikokeissa ollaan huomattavasti pitemmällä ja on huomattavasti äh, enemmän kokemuksia kuin äh, näistä äh, pakokaasukokeista, mutta tämä, että euro NCAP säännöllisesti tekee kokeita ja miettii sitä, mitä uutta voitaisiin tehdä, mitä muuta voitaisiin vielä testata. Me olemme mukana tuossa konsortiossa, me olemme myöskin yksi niitä, niistä tahoista, jotka tekevät näitä kokeita ja siellä todellakin mietitään asioita pitemmällä, ollaan paljon edellä lainsäädäntöä Siksi on sellaisia kokeita, jotka liittyvät esimerkiksi eh, tulvioista muistuttaviin laitteisiin ja eh, jarrutustukeviin laitteisiin, jotka ovat huomattavasti että Tällaista skandaalia ei ole odotettavissa näiden kokeiden osalta. Um, edustaja Köstinger, kiitoksia, kiitos oikein paljon. Ehkäpä nyt kysymys eh, aiemmissa kuulemisissa jo joku senkin kerran olemme kuulleet esimerkkejä muun muassa ICCTltä mm, ja muilta siitä, että nämä PEMSit ja niiden standardi on tällä hetkellä aika epäluotettava, että mittaustulokset ovat epäluotettavia. Mikäs teidän kokemuksenne on tästä? No minä voin nyt ihan selväsanaisesti sanoa, että laboratorio kokeet eivät suinkaan tule turhiksi vain siksi, että on liikuteltavia mittauslaitteita, koska laboratorioolosuhteet voi aina asettaa sellaisiksi kuin haluaa. Mutta se, että ajoneuvot tunnistavat laboratoriokokeen olevan käynnissä Ähm, voi olla ongelma ja siihen tarvitaan äh, liikuteltavia mittauslaitteistoja, mutta että panostettaisiin yksinomaan PEMSeihin olisi kyllä väärä toimintatapa. Kiitos. Ähm, tutkitteko te tai pyrittekö kehittelemään tätä liikuteltavaa tekni, tekniikkaa, teknologiaa, että siitä tulisi entistä parempaa? Onko äh, tähän liittyviä aloitteita käynnissä? Ei, me emme tee tutkimusta näiden laitteiden suhteen, mutta nyt tosiaan ensimmäiset PEMS-testit olemme nyt käynnistämässä. Ja tämän kokemuksen pohjalta sitten työryhmissä tai yhteyksissämme laitteen valmistajiin tai yhteyksissämme muihin laboratorioihin mehän teemme tällaisia Eh, tällaista yhteistyötä ja vertailua eri tyyppihyväksyntälaboratorioiden tulosten välillä, niin tietenkin välitämme sitten näissä yhteyksissä havaintojamme eteenpäin, jotta näitä PEMSejä saataisiin parannettua. Tämä on vielä aika uutta teknologiaa ja siksi kyllä siitä kannattaa keskustella, mutta me emme siis sinänsä tutki PEMSejä. Opimme niistä kyllä paljon. Eh, no te ette siis ole tehneet tällaista aloitetta, mutta tehän tietenkin tunnette oikein erinomaisesti koko menettelyn ja teknologian tämänhetkisen tason ja tilanteen, niin äh, uskotteko, että lähitulevaisuudessa voitaisiin saada hiukan uskottavampia PEMS-järjestelmiä käyttöön? No eivät ne nyt niin huonoja ole nytkään, mutta ainahan ympäristövaikutukset tulevat mukaan peliin. Eli äh, äh, kadulla tuulee ja äh, on erilainen pito liittyen kadun pinnoitteeseen ilman kosteus, ilman lämpötila vaikuttavat. Ja tämä kaikki vaikuttaa tietenkin, nämä kaikki häiriötekijät vaikuttavat mittaustulokseen. Ehkä niitä hiukan voi tasoittaa ja tässä tullaan paremmaksi, mutta kyllä tämä rajansa on. Eli en minä kyllä näe, että laboratoriot tässä turhiksi tulisivat ollenkaan. Kiitoksia. Sitten edustaja Ertuk. Palaan vielä tuohon RDE, arvoisa herra Kraus. Kun nyt tässä puhutaan RDEstä, niin voisiko kyllin pitkä ja kattava RDE estää petokset? No kyllä, tämä tietenkin tilannetta parantaa, mutta voidaanko petoksia ihan tätä kautta estää? En ole ihan varma. Tulemme tämä kyllä toteamaan. Ja meidän tavoitteemme, niin kuin ekotesteissä tähänkin asti, on se, että emme mene yksinomaan RDE suuntaviivojen mukaan, vaan varjoimme hiukan ja olemme kekseliäitä ja aika sitten näyttää. Mutta kyllähän RDEn tarjoamat mahdollisuudet ovat aika laajatkin. Ja jos autot niissä antavat hyvät tulokset, niin ollaan tässä paljon saatu aikaan. No tarkoittaako tämä sitä, että eh, nämä erilaiset estostrategiat, estolaitteet eh, eivät ehkä jatkossa olisikaan sitten eh, enää niin kiinnostavia, kun ajatellaan valmistajia? No juuri näin ajattelen. Estolaitteiden tulisi olla sitten entistä pidemmälle vietyjä. Kun ajatellaan vaikkapa eh, näitä kylmissä olosuhteissa toteutettavia testejä, niin kyllä ne aika vaativia ole, ovat. Nyt testataan jo nollassa asteessa, jatkossa ehkäpä miinus seitsemässä jopa. Ja tähänkin heidän täytyy valmistautua ja näin nämä estostrategiat eh, eivät enää kyllä sitten toimisi muuta kuin korkeintaan näissä ääriolosuhteissa. Ja sitten sitten viimeisenä edustaja Reeda, olkaa hyvä. Herra Gaussi, sanoitte, että te olette ilmoittaneet Saksan motorillinen tapauksesta, joissa on todettu e NEDC-poikkeamia. Mutta olette ennen vuotta 2012 te ette edes käyttäneet tätä tämä käytiin NEDC, kylmänä ja lämpimänä ja sitä, että tätä VLTC, ette edes käyttäneet, mutta oletteko te ilmoittaneet tästä myöskin äh, virastolle? Ei, sillä Saksan äh, moottoriliikennevirasto ei voi ymmärtää että sitä, miten tämä on tehty. Kysymys on siitä, että vain silloin kun NEDC, äh, jos sitä on, on noudattu, jos se mukaan tämä on viety lävitse sääntöjen ohjeiden mukaisesti, oikeudellinen ää, ää, puitteet ovat nyt vasta tiukentuneet. Vasta nyt Saksan liittopäivien tutkimusyksikö on selkeämmin määritellyt sen nyt vasta maaliskuusta. Mutta normaalinen, äh, siis normaali aiot olosuhteet olivat jo aiemmin mukana asetuksessa, joten tämä tulkinta tekstistä, onko tämä sellainen tulkinta, on saaneet viranomaisilta vai onko kaikki sellainen tapahtuu testin puitteissa sellaista, että se oli viranomaisten kannalta tärkeää. Tavallaan olemme aina viitaneet tähän julkaisuissamme, mutta emme suoraan viranomaisille, että tämä on toisen näköistä, mutta näyttää siltä, että viranomaiset olivat herkistyneet tälle. Onko niitä viranomaiset tämän lausuman, että niin kuin NEDCtä on, on täytetty niin kuin se on kirjattuna, niin kaikki muu on merkityksetöntä. Ei. Onko teidän mielestänne olemassa tieteellinen selitys sille, miksi NEDC lämpimänä, lämpimässä muodossa pakokaasuarvot ovat korkeampia? Ei oikeastaan, koska silloin kun on korkeampi käyttölämpötila, kun moottori on todella lämminnyt, silloin syntyy moottorissa e, korkea enemmän e, typin oksideja, koska se liittyy tähän e, palamislämpötilaan pakokaasun kierrätysjärjestelmähän on se tehtävä, että se asteittain lämmittää, anteeksi, jäähdyttää moottoria, on syntyy vähemmän typen oksideja. Joten itse asiassa tähän ei ole mitään syytä. Mm. No, vielä lisäkysymys. Tehän itse toteutatte myöskin näitä RDE-kokeita. Te suosittelette nyt 1,5 tällaista konformiteetti tekijää? Onko tämä omiin mittauksiin perustuva? Tehän teette useampia mittauksia. Miten suuria ovat poikkeamat, jos sama auto testataan kadulla useampaan otteeseen? Miten paljon yksittäiset mittaukset poikkeavat toisistaan keskimäärin? Vastaus. Meillä ei ole siihen vielä mitään mittauksia. Tämä perustus on käynnistämässä mittauksia, mutta me emme ole vielä mitanneet yhtäkään autoa tällä 1,5 siitä huolimatta näemme tämän teknisesti mahdolliseksi ja näemme, että hyötyajoneuvojen osalta on tämä tekijä 1,5, mutta, mutta tämähän pitäisi olla sitä, että olemassa sitä varten, että valmistajat voisivat täyttää nyt nämä määräykset, vaan siitä, että tällä pyrittäisiin korvaamaan mahdolliset mittausvirheet. Vastaus ei, ei ole tietoa riittävästi. Mr. Gauss, um, this is the end of um No niin, kiitoksia. Äh, kiitos siitä, että tulitte vieraksemme vasta sitten kysymyksiimme. Ja saattaa olla, että teille toimitetaan kirjallisesti vielä sitten jatkossa kysymyksiä. Mutta kiitos, kiitos paljon vierailustanne. Can Mr. Um, Nick Molden please come up? No niin, sitten seuraava vieraamme saa tulla tänne eteen, olkaa hyvä. welcome Mr. Molden. Um... No niin, herra Molden, tervetuloa ja kiitos siitä, että vastasitte myönteisesti kutsumme, äh, vastasitte kysymykseemme ja teillä on nyt aikaa esiintyä meille. Emissions Analytics on äh, riippumaton konsulttitoimisto, joka äh, käyttää PEMSejä Eh, tehdäkseen RDE-mittauksia Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilla. Ja meillähän on tunti 40 minuuttia aikaa teidän kanssanne ja luonnollisesti nyt ensin saatte puheenvuoron 10 minuuttia, jotta voitte alustaa meille tästä aiheesta. Olkaa hyvä. No niin, kiitoksia. Eh, kiitos tästä esittelystä ja kiitos kutsusta ennen kaikkea tänne tänään. Ehkäpä nyt ensin muutama sana Eh, meistä eh, Missions Analytics. Olemme aika uusia tällä alalla. Keskitymme kolmeen erityisalaan, joilla työskentelemme ja saanette näistä sitten hyvän käsityksen siitä, mitä, mitä dataa keräämme, mitä testejä toteutamme. Olemme toimineet viiden vuoden ajan. Käynnistimme Missions Analyticsin yhdestä ainoasta syystä, nimittäin siksi, että halusimme tarkkailla, tai olin tarkkailut ja kuullut kuluttajilta niistä eroista, joita polttoaineen kulutuksessa oli todellisissa ajo-olosuhteissa verrattuna sitten siihen, mitä siinä autoesitteessä luki ja automainoksissa luvattiin. Tämä kiinnosti minua, koska Eh, naivisti en ollenkaan ymmärtänyt, että mitenkä ihmeessä tässä tällainen ero voisi olla olemassa, joten päätimme lähteä sitä tutkimaan. Ja halusimme ymmärtää eh, syyt polttoaineen kulutuseroille. Tämä liittyy tähän uuteen eurooppalaiseen testisykliin ja tähän eh, testipöytäkirjaan sen ympärillä ylipäätään. Halusimme siis ymmärtää näiden erojen syyt ja sitten äh, halusimme myöskin äh, tarkastella mahdollisia parannuksia, joten äh, ajatustyön ja tutkimusten jälkeen päätimme, että kyllä tämä on mahdollista PEMSien kautta, siis kannettavien testilaitteiden kautta, niin että voitaisiin saada aikaan vaihtoehtoinen järjestelmä. Ja sellaisen kehittelimme. Päätimme siis kerätä rahat investoida PEMSseihin, ostaa PEMSsejä, palkata teknikkoja, insinöörejä ja sitten aloitimme autojen testaamisen. Ja tässä minä nyt sitten istun sen jälkeen, kun olemme testanneet yli 1200 ajoneuvoa Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja myös muissa maissa Euroopassa ja samoin muuten Yhdysvalloissa. Ja se, mitä teille tänään kerron, on nyt sitten se, mitä kokemusta me olemme keränneet PEMS-testauksesta – ja miten voitaisiin estää tällainen päästökriisi tulevaisuudessa. Minulle tärkeää oli myös se, että tämä ei ollut mikään yksi eh, kerta tutkimus. Eh, monet toteuttavat hyviä tutkimuksia, mutta me katsoimme, että testien ja tutkimusten toistaminen olisi tärkeää. Meillä on Lontossa, Stuttgartissa ja Los Angelesissa nyt sitten tukikohdat, ja tänä vuonna tulemme testaamaan yli 500 eri ajoneuvoa julkaisemme keräämämme tiedot, niin kyse on siis matkustaja-ajoneuvoista. Olemme me myöskin kaupallisia ajoneuvoja tai hyötyajoneuvoja tutkineet. Ja meidän tarkoituksemme on tarjota nämä tiedot kaikille toimijoille, markkinoilla kuluttajille, hallituksille, sääntelyviranomaisille, valmistajille, kaikille tahoille siis. Ja itse näen tämän asian nyt niin, kun minä en ole siis ajoneuvoinsinööri taustalta, niin minä olen itse asiassa taloustieteilijä ja näen tämän markkinoiden epäonnistumiskysymyksenä. Ja tämä on niin äärimmäisen tärkeä aihe Euroopan parlamentille juuri siitä syystä, että kyse on Euroopan automarkkinoiden toimimattomuudesta, koska kuluttajat, kun kuluttajat valitsevat valtavasta Öö, määrästä ajoneuvoja sitten auton, jonka haluavat ostaa. Ja kun he tekevät ostopäätöksensä niin NOx-päästöjen suhteen kuin muutenkin väärin perustein, siis väärin tietoihin pohjautuen. Eli tässä itse asiassa ihmiset ostavat heille sopimattoman ajoneuvon väärin tietoihin perustuen niin polttoaineen kulutuksen kuin päästöjenkin suhteen. Ja tämä vaatii mielestäni korjausliikettä markkinoilla. Siksi puhun teille täällä tänään, tämä on meidän taustamme. Ja kun nyt ajatellaan näitä kolmea alaa, millä toimimme, niin ensinnäkin tarkastelemme politiikan tehokkuutta. Muutama analyysi, jotka olemme toteuttaneet. Ensinnäkin ero todellisten ja virallisten hiilidioksidipäästöjen välillä. No niin, hiilidioksidipäästöthän on suunnilleen yhtä kuin polttoaineen kulutus. Olemme havainneet, eikä tämä meitä yllätty, yllättänyt, että hiilidioksidipäästöt todellisessa liikenteessä ovat huomattavasti korkeammat kuin virallisesti. Ja tämä kuilu ei ole kasvanut niinkään bensamoottorien kuin dieselmoottorien kohdalla. Ja tämä on mielestämme todella kummallinen trendi, joka käynnistyi suunnilleen tuossa 2012 vuonna. Kun tarkastellaan äh, hiilidioksidipäästöjä äh, ajan mittaan, niin yleisesti on sellainen uskomus, että polttoaineen kulutus vai vähenee vähenemistä ja kaikki on hienosti. Näin ei kuitenkaan enää ole. Kyllä oli pitkän aikavälin suuntaus. Polttoaineen kulutus väheni vähenemistään, mutta tämä suuntaus kääntyikin nousuun viime vuonna. Ja nyt nämä numerotiedot antavat tällaisen illuusion kuvitelman siitä, että äh, hiilidioksidipäästöjen suhteen ollaan yhä mm, paremmassa tilanteessa, mutta nyt hiilidioksidipäästöt ovatkin nousemaan päin ja vieläkin korkeammalla kuin mitä historialliset luvut meille, meidän meillä äh, ovat äh, uskotelleet niin bensa- kuin dieselmoottorienkin suhteen. Eli siis NOx-kysymys on tietenkin teidän tutkintavaliokuntanne pääasia, mutta äh, nyt tässä on muitakin murheita. Toinen asia, me voimme verrata hiilidioksiditietojamme eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten testitulosten välillä. Yleensähän uskotaan, että Eurooppa on hiilidioksidipäästökysymyksissä huomattavasti pidemmällä kuin Yhdysvallat, mutta ei tämä olekaan ihan totta. Nimittäin eh, kun puhutaan tästä oranssista viivasta, eli eh, bensa eh, Yhdysvalloissa, niin eh, päästöt ajoneuvoa kohti, niin sehän on huomattavasti laskenut ja alkaa olla jo lähellä, hyvin lähellä Euroopan lukuja. Ja tämä johtuu siitä, että että Yhdysvaltain viranomaiset on asettanut hyvin tiukat vaatimukset bensamoottoreille. Näin ollen hiilidioksidipäästöissä me emme olekaan enää Yhdysvaltoja edellä, mutta koko autokantaa ajatellen vielä kyllä olemme, kun otetaan myös dieselajoneuvot huomioon. Ja mm, dieselillä tulee, tulee olemaan merkittävä rooli Euroopan automarkkinoilla myös tulevaisuudessa, koska se on hiilidioksidipäästöjen suhteen niin paljon parempi kuin bensamoottorit ja näin ollen pääsemme sen pohjalta paremmin päästötavoitteisiimme. No niin, mutta kun jotain saa, niin jotain joutuu yleensä antamaankin. Ja onko sitten hiilidioksidipäästöjen ja NOx-päästöjen välillä tällainen vaihtokauppa myös? Eli jos noksia vähennetään, niin nouseeko hiilidioksidi? No, todisteet eivät ole nyt ihan vielä vakuuttavia, mutta ensimmäistä kertaa olemme nyt saaneet indikaatioita siitä, että näin saattaisi olla. Siis kun katsotaan tätä sinistä viivaa, niin ensimmäistä kertaa polttoaineen kulutus laski viime vuonna juuri siksi, että että keskityttiinkin NOx-päästöihin hiilidioksidipäästöjen sijaan. Ja kyllä tässä mielestäni nyt on perusteltua väittää, että että todellisissa ajoolosuhteissa, kun pyritään näitä päästöjä vähentämään, niin samalla sitten, kun ajatellaan vaikkapa NOx-loukkuja sekä EGR-pakokaasujen kierrätystä, niin tässä ollaan menossa oikeaan suuntaan. Me siis testaamme valtavan määrän ajoneuvoja. Voimme nähdä näitä pitkän aikavälin suuntauksia. Ja kun puhutaan dieselajoneuvojen vaatimuksenmukaisuudesta alusta alkaen, niin tämä sininen viiva tässä on tämä jatkuva 12 kuukauden mm, linja viimeisten 12 kuukauden aikana. Ja 2014 jälkipuoliskolla NOx-päästöjen suhteen oli merkittävä parannus, kun nimittäin nuo, tuo RDE-uhka alkoi tulla päälle ja Euro 6 ajoneuvoluokka tuli käyttöön käyttöön, mutta sitten on suunnilleen kuuden kuukauden jälkeen, kun parannusta oli saatu aikaan, niin se pysähtyikin, tämä hyvä suuntaus pysähtyi. Ja nyt sitten todellisen todellisten ajo-olosuhteiden NOx-päästöt eivät enää olekaan vähentyneet, vaan ne ovat edelleen yli nelinkertaiset. Ja kun puhutaan SCR- ja LNT-teknologiasta, niin kun puhutaan SCRstä, ikään kuin se olisi ehdottomasti parempi kuin LNT-teknologia on, mutta tämä ei enää pidä paikkaansa. On erittäin hyvää LNT-noksloukkuteknologiaa ja on myös hyvää ja huonoa SRC-selektiivistä katalyyttistä pelkistysteknologiaa. Ja kun nyt puhutaan sitten RDEstä, niin tuleeko RDE nyt sitten hyödyttämään? Viittaan tuohon äskeiseen kuulemiseen. Avain tekijä on nyt se, että me olemme havainneet, että 30 prosenttia markkinoilla olevista euro 6 ajoneuvoista täyttää tämän 2,1 vaatimusten mukaisuustekijän. Eli se ei olekaan kovin tiukka, vaikka senhän piti olla kovin tiukka, eli paljonkaan mm, ajoneuvossa ei pitänyt äh, muuttaa. Eli nyt, nyt tähän 2,1 onkin aika helppo päästä, mutta sitten jos mennään tuonne yhteen ja puoleen vaatimusten mukaisuustekijän suhteen, niin ehkä valmistajat joutuisivatkin ponnistelemaan hiukan, mutta tuo 2,1 ei tuo juurikaan mitään hyötyä. Ja näin ollen tosiaan, kun puhutaan mm, politiikan tehokkuudesta, niin Mm, tästä kuulitte. Mitä sitten tulee äh, näihin päästöihin? Me paitsi äh, toimitamme julkisuuteen, julkaisemme äh, päälöydöksemme, niin myös kaikki tässä taustalla olevat tutkimustulokset. Ja sitten meillä on niin kutsuttu ilmanlaatu, ilmanlaatuindeksi, joka on itse asiassa tällainen NOx-indeksi, Ähm, aiempi äh, lainsäädäntö ei tässä nyt niinkään ole onnistunut, mutta nyt me annamme tällaisen aasta h skaalan. A on puhtain auto H saastuttavin ja AA on paras mahdollinen ja tuo AC sitten tämä 2,1 vaatimusten mukaisuustekijä toteutuu siinä. Ja kyllä mielestäni kaikkein merkittävin tulos on nyt se, että kun puhutaan Euro 6 dieselajoneuvoista, niin vain seitsemän on tällä hetkellä markkinoilla, jotka ovat saaneet A-luokituksen. Ja ne ovat muuten kaikki Volkswageneita. Tiedän. Nämä ovat näitä Euro 6-moottoreita, mutta tämä osoittaa kyllä, että kaikki tiedot pitää pitää tarkastella myös yksityiskohtaisesti. Paholainen piileskelee siellä yksityiskohdissa ja kyllä tässä ironiaakin on. Ja päätän puheenvuoroni nyt tähän, arvoisa puheenjohtaja, ja nyt mielelläni vastaan kysymyksiinne. Kiitos. Kiitokset, olipa mielenkiintoista. Nyt kuulemme jälleen Me ensimmäisenä Brandi, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Molden tästä esityksestä. Tärkein syy tälle tutkimukselle on se, että voimme katsoa, miten teollisuus toimii ja onko, ovatko viranomaiset peitelleet näitä asioita Euroopassa tai kansainvälisesti. Hyvin selkeästi totesitte, miksi perustitte yrityksen, koska te olette hiukan hämillänne, mitä tulee näiden testituloksien eroihin. Ja jos nyt katsotaan näitä NOx-kysymyksiä, Eli jos katsotte tätä yleistä kysymystä, eli huijaako autoteollisuus meitä ja tuntuuko teistä, että viranomaiset ovat peitelleet näitä asioita? I the best way to answer that is... Paras tapa vastata tähän on se, että puhun tästä kokemuksesta koko prosessista. Tämä nyt ei ole mikään sellainen järjestö, jolle hallitukset soittelisivat vaan me aloitimme siitä näkökulmasta, että meillä oli startup-yritys yhdistyneessä kuningaskunnassa, halusimme saada äänemme kuuluville ja aloimme julkistaa näitä polttoaineen kulutustietoja vuodesta 2012 ja sitten NOx-tietoja vuodesta 2014. Ja olen ollut mukana alan konferensseissa ja olen puhunut lyhyesti näistä löydöksistä. Eli minä olen tehnyt tätä vuodesta 2012 ja konferensseissa oli edustajia hallituksista tai sääntelyviranomaisista ja tutkimusinstituuteista autonvalmistajien taholta. Eli me olemme jo käsitelleet näitä asioita näin pitkään, mutta kesti hiukan aikaa ennen kuin ihmiset alkoivat ymmärtää, että meillä on tietoja, joita täytyy kuunnella ja jotka ovat merkittäviä. Eli minun on hankala sanoa, että me otimme yhteyttä hallitukseen, sanomme mitä nyt tapahtuu, ja tiedän, että he eivät siihen reagoineet. Meillä oli esteitä saada äänemme kuuluville alun perinkin, ja ainoastaan ICCTn raportti vuoden 2014 lopussa, siellä katsottiin näitä dieselautoja, niin puolet näistä tiedoista oli peräisin meiltä ja sitten meitä alettiin kuunnella. Ja Samaan aikaan ihmiset alkoivat puuttua niin euro 6 NOx-ongelmiin. Eli en voi sanoa, että näitä asioita olisi peitelty, mutta viranomaiset olisivat pitänyt kuunnella meitä hyvin aikaisemmin. Would like to come back. Kiitoksia. Sitten palaisin yhteen virkkeeseen tässä kirjallisessa vastauksessa. Te puhutte tästä NEDCn lempeästä luonteesta. Eli se on perustettu sillä tavalla, että se on helppo jättää sivuun ja myöskin, että se nyt ei liity oikeasti todellisen maailmaan. Tuntuuko teistä, että tämä testisykli on järjestetty niin, että auton valmistajien olisi helppo noudattaa näitä sääntöjä sen sijaan, että puhdistettaisiin eurooppalaista ilmaa? Olen toiminut tällä lailla viisi vuotta. NEDCD on ollut olemassa paljon kauempaan ei nyt tavoitteena ollut se, että olisi helppoa toimia, vaan tämä perustettiin aikana, jolloin autot eivät ole yhtä tehokkaita kuin nyt, eikä silloin keskitytty niinkään polttoaineen kulutukseen, vaan aikanaan oli hyvät tav- aikomukset, mutta näitä tavoitteita ei oikeastaan koskaan päivitetty. Ja kun jätettiin sivun nämä kasvavat ongelmat NEDDssä, niin se oli virhe. Toisin kuin Yhdysvalloissa, siellähän oli samantyyppisiä ongelmia FETP 75 ajoneuvojen osalta ja siellä tehtiin asialle jotain. Eli tässä nyt oli jätetty pois väärällä tavalla näitä asioita käsittelystä. Sit. Siis jätettikö tämä päivitys tekemättä tahallaan, koska nämä vanhat tavoitteet eivät oikein heijastelleet enää todellisuutta ja se oli aika selvää. My view would be... No sanoisin, että ihmiset eivät halunneet tietää näistä ongelmista. Meidän työhömme reagoitiin aluksi sillä tavalla, että mm, meidät yritettiin saada ikävään valoon. Ja kun me vain jatkoimme työtämme ja meidän työmme vaikutti jo aika vankalta, niin sitten meitä yritettiin heikentää eri tavoilla ja sanottiin, että NEDCD on paljon parempi, kuin siellä on yhtäläiset toimintamahdollisuudet ja me tarvitsemme jotain laboratoriotutkimuksiin perustuvaa. Eli ehkä alitajuisesti ihmiset eivät halunneet käsitellä näitä ongelmia. Minulla ei ole tietoa mistään salaliitoista tai siitä, että yhdessä olisi yritetty välttää näitä ongelmia, mutta ehkä tämä on tällainen alitajuinen reagointitapa. Eli ehkä vain ihmiset toivovat, että nämä ongelmat häviävät, ei nyt käsitellä niitä ja että pidetään nyt huolta muista asioista. Uskoisin, että tässä kävi näin. Kiitos edustaja Salva. Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi kysymys herra Moldenille. Voisitko puhua siitä, kun euro, nämä typpidioksidin päästöt euro 5, euro 6 vuosta, että ne ovat myönteisemmät. Miten uskotte, että minä oli huomattu tällaista myönteistä kehitystä, kun ajatellaan äh, typindioksinin päästöjä Euroopissa kuutena ajatellen sitä, että miten myönteistä kehitys on ollut, mikä on yhteys tänään näiden pakollisten osalta, jotka liittyvät äh, siis todellisissa jotka tehdään todellisissa ajo-olosuhteissa. On ollut parannusta siinä, mitä ovat todelliset typin dioksidin päästöt grammoissa kilometriä kohti euro 5 euro 6 osalta samansuuntaisesti kuin ovat nämä säädellyt rajat, eli on puolitettu todellisia päästöjä, mutta kuitenkaan tähän tekijään, joka liittyy vaatimusten mukaisuuteen, siinä ei ole tapahtunut parannusta, mutta kuitenkin absoluuttisesti katsottuna on tapahtunut alentumista. Ja minä sanoisin, että tämä jostakin määrin euro 6 säädöksen perustuvaksi, mutta toisaalta myös se, että on ymmärretty, että tämä tulee muuttumaan tiukemmaksi. Yksi minun huolenaiheistani kuitenkin on, että luvut, jotka kenties osinteille ovat sellaisia, että niihin vaikutti myöskin se ilmiö, että autot, jotka tuotiin markkinoille euro 6 syklin varhaisessa vaiheessa, tulivat sellaisilta valmistajilta, joilla oli silloin paras eh, typin oksidien käsittely mekanismi käytössään, mutta ne saattaisivat kenties nousta siinä vaiheessa, kun jokainen kuluttaja, jokainen valmistaja joutuu tuomaan oman teknologiansa markkinoille, olipa tämä teknologia paras tai ei. Tämä on hiukan imartelevaa ajatellen näitä varhaisia lukuja, jotka ovat meidän eh, kuvioissamme, mutta kuitenkin nyt ollaan paljon eurokuuden yläpuolella eh, ja se johtuu siitä, että rajat ovat tulleet alaspäin. Kiitos, Ramolden teidän lokakuuta viime vuonna lehdissä tosiaan, että Yhdysvalloissa on kopioitu tiettyjä asioita, jotka liittyvät eh, polttoaineiden käyttöön. Koskeeko tämä myöskin viitteitä, eh, jotka liittyvät päästöihin? I, I don't... Minä en muista Yleisesti ottaen Yhdysvalloissa on tehty asiat omalla tavallaan ja edetty varhaisemmin ja nopeammin kuin Euroopan unionissa säädöksissä. Esimerkiksi kun siirryttiin FTP 75 testeistä, tällaiseen viisisykliseen testiin, jossa oli kysymys polttoaineen kulutuksesta ja tämä tapahtui siis jo kymmenessä vuotta sitten. Siinä pyrittiin puuttumaan tällaiseen aukkoon, joka oli polttoaine virallisten ilmoitusten ja todellisuuden välillä, eli ero oli noin 20 prosenttia, joten nyt ovat käyttöön tämän, nämä lisäsyklit, joiden kautta tämä aukko saatiin poistettua, ja tällä hetkellä ei ole olemassa keskimäärin mitään eroa niiden lukujen osalta, jotka kuluttaja näkee ja mitä me näemme sitten testeissä, joissa mitataan todellista polttoaineen kulutusta – en muista tätä lehdistöidottaa, johon te viittasitte, mutta kuitenkin Yhdysvallat on nyt pitemmälle ja aggressiivisemmin säätelyssä sekä päästöjen että polttoaineen kulutuksen osalta. Mutta Euroopan unionissa ajatellaanpa tällaisia päästötestejä, jotka tapahtuvat todellisissa ajolosuhteissa. Tämä olisi ensimmäisiä, joita olisi olemassa maailmanlaajuisesti, joten miten arvioitte tätä verrattuna siihen, mitä sanoitte nyt lopuksi? Ja sitten jos nämä, nämä ajokokeet, voisivatko ne olla kilpailun kannalta hyväksi autoteollisuuden sektorille Euroopassa ja lopuksi, mitä nämä, nämä uusi tilanne, jossa me olemme pioneereja ajatellen näitä päästökokeita, jotka tehdään todellisuudesta, tulevatko ne parantamaan sitä tietoa, jota kuluttajille tarvotaan, tarjotaan, joka teidän mielestänne tällä hetkellä on puutteellista. Pitäisikö olla eh, realistisia ja tietoisia siitä, että kuluttajat eivät tietenkään kaikki ole insinöörejä? Kiitos. Absolutely. Ehdottomasti. Niin, ensinnäkin on totta, että EU on nyt ensimmäinen kautta käyttöön PEMSit tällaisissa hyväksyntäkokeisiin. Se välttämättä tarkoittaa sitä, että se olisi paras tapa toimia. Yhdysvaltojen järjestelmä, siinä hyväksyntä tapahtuu täysin laboratoriossa ja PEMSejä käytetään autojen käytön seurantaan. Ja sanotaan, että tämä on parempi teknologian käytön yhdistelmä se, että jätetään tyyppihyväksyntä kokonaisuudessaan laboratoriossa tehtäväksi, mutta se tehdään laboratoriossa aggressiivisemmalla testisyklillä. Joten kyllä, me olemme nyt ottamassa RDtä käyttöön, mutta se ei välttämättä ole kuitenkaan parastava toimia. Sitten toinen asia, joka liittyy tähän Euroopan automarkkinoiden kilpailukykyyn. Jossakin määrin tästä tämä voisi olla totta, mutta toisaalta ajatellen sääntelyä, siinähän pyritään samaan aikaan yhtäläiset toimintamahdollisuudet kautta Euroopan unionin, joten se mikä voisi olla kenties taloudellinen kysymys olisi näissä on se, että yhtäläiset toimimahdollisuudet eivät olekaan yhtäläisiä, koska tämä on tällainen viitteellinen toimintakenttä, mutta jotkut tuottajat pystyvät leikkimään eri tavalla sillä kuin toiset. Toiset saavat tietynlaisen kilpailuedun, jota heidän oikeastaan ei pitäisi voida saada. Ja tämä kenties on kaikkein tärkein asia tässä. Voisi sanoa, että tässä voisi olla hyötyä eurooppalaisille autoille vientimarkkinoilla, mutta viennissä siinähän auttoi voi laittaa erilaisia pakokausien käsittelyjärjestelmiä, eli vietiautot voivat olla erilaisia tekniseltä varustelultaan viennissä. Näin ei välttämättä ole, mutta tärkeää on kuitenkin se, että, että saataisiin koko unionin alueella yhtenäiset toimintamahdollisuudet. Ja sitten se, että saadaanko tästä parempaa tietoa kuluttajille, mahdollisesti kyllä, ehdottomasti, riippuen kuitenkin siitä, mikä julkaistaan, missä muodossa minkälaisella aikataululla, miten yksityiskohtaisesti. Ja siksi me olemme päättäneet käynnistää tämän oman laatuindeksimme. Meillä on siis tänään sellaista tietoa, joka voi hyödyntää, hyödyttää kuluttajia. Me julkaisemme sen siksi, että kysymys on tärkeästä asiasta. On tärkeää antaa kuluttajille neuvoa, joka on selkeä, reilu ja yksinkertainen tapa. Se on olennaisen tärkeää. Ja tätä, mutta niin kuin sanottu, pirupiilejä yksityiskohdissa. Kaikki riippuu siitä, miten asiat tehdään. Ne niin voidaan tehdä mutkikkaasti. 99,9 prosenttia kuluttajista ei tule kuitenkaan tutustumaan asioihin. Kiitokset sitten Kiisake. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia muuten, että olette kuultavannamme tänään. Äh, puhuisin nettisivustanne. Nettisivullanne nimittäin toteatte, että käytetty PEMS-teknologia on täysin etaploitunutta ja maailmanlaajuisesti sitä jo käytetään Voisitteko valaista meille, että mitkä hallitukset äh, ovat jo turvautuneet näihin testeihin, koska tässä talossa me olemme kuulleet, että hallitukset äh, ovat havainneet tai saaneet tietoa poikkeamista laboratorio- ja äh, RDE-testien välillä, mutta eivät ole mihinkään toimiin tältä näiden tietojen pohjalta ryhtyneet. No pääasialliset PEMS-laitteistojen käyttäjät ovat olleet sääntelyviranomaiset Yhdysvalloissa ja Yhdysvalloissa PEMSit on ensimmäiseksi otettu käyttöön vastauksena juuri eh, estolaitteiden käytölle eh, raskaissa hyötyajoneuvoissa Yhdysvalloissa 90-luvun eh, lopulla – silloin oli vielä törkeämpää hommaa kuin Volkswagenin toimet. Ja näin ollen PEMS keksittiin, jotta voitaisiin valvoa raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjä todellisissa ajo-olosuhteissa. Eli kyse oli hyvin kapean alan toiminnasta pitkän aikaa. Ja vielä tuossa viisi vuotta sitten, kun me aloitimme, niin PEMS ei käyttänyt kuin Kalifornian ympäristölaitos. Sillä oli PEMS-laitteita koko joukko käytössään ja mittauksia toteutettiin todellisissa ajolosuhteissa jatkuvasti. Tämä siis palautteena heidän omalle sääntelylleen sen toteamiseksi, että toimiko sääntely vai ei. Mutta Yhdysvaltojen ulkopuolella minun tietääkseni PEMSejä ei laajalti ollut käytössä ennen kuin me sitten ne otimme käyttöön yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ehkäpä suljettujen ovien takana niitä oli kyllä valmistajilla käytössään, mutta ei juurikaan Yhdysvaltain ulkopuolella. Mutta kun asiantuntijat ovat täällä meille vahvistaneet, että mit, mittaustulosten erot, ICCT, ADAC, kaikki ovat todenneet, että nämä erot ovat 30 prosentin luokka PEMSeissä, niin vahvistatteko tämän? No minulla on kyllä hiukan eri käsitys asiasta ja tämä liittyy tietenkin tai pohjautuu vain meidän dataamme, joka osoittaa, että jos NOx-testi toteutetaan todellisissa ajolosuhteissa, niin äh, tämä vaihteluväli on noin 20-25 prosenttia. Jos sama toteutetaan radalla, siis RDE, mutta ilman, että mm, liikennetekijä on mukana, niin plus miinus 10 prosenttia poikkeamat. Tämä on hiukan eri tieto kuin JRC, yhteisen tutkimuskeskuksen ää, poikkeama tieto, joka oli 30 prosenttia. Siinähän No, jos pensin kalibroi kunnolla, niin se toteuttaa automaattisen korjauksen, joka tämän poikkeaman korjaa. Eli meidän mielestämme 30 prosenttia on liioiteltu ja paljonkin voi tehdä tämän eh, testipoikkeaman suhteen. Eli PEMS-testi voi toteuttaa hyvin tai huonosti. Ja on tärkeää varmistaa, että PEMS-testi tehdään hyvin. Jos se tehdään hyvin, niin eh, kyllä nämä poikkeamat voidaan pitää reilusti reilusti alle 30 prosentissa. Eli te tulette kehittämään äh, suuntaviivat äh, PEMSien hyvälle käytölle sitten. Odotammekin sitten ne ehdotuksianne. Vielä käytännön kysymys testeistänne. Puhuitte 500 äh, testistä vuodessa. Miten te valitsette nämä ajoneuvot? Minkä kriteerien pohjalta? Ostatteko ne, liisaatteko ne, vuokraatteko ne vai saatteko ne autovalmistajilta käyttöön? Meille on hyvin tärkeää se, että että me, meille ei syötetä valmistajien taholta mahdollisesti manipuloituja ajoneuvoja, joten meillä on lähteenä tai useitakin eri lähteitä eh, esimerkiksi tietyt mediakumppanit, niiden pressiajoneuvot, eh, osittain me myös lainaamme näitä autoja, joskus poikkeuksellisesti jopa ostamme. Joten meillä on koko joukko lähteitä, joista näitä ajoneuvoja hankimme. Me toteutamme myös ajoneuvon valmistajien testejä, kyllä, mutta emme koskaan julkaisisi testituloksia. Ähm, niin etteikö meillä olisi ollut vastaava sama malli, mutta toisaalta hankittuna myös testissä. Ja koskaan itse asiassa mitään ongelmia tämän suhteen ei ole ollut. Meillä ei ole koskaan syötetty manipuloituja ajoneuvoja. Tämän olisimme kyllä havainneet. Kiitos. Kiitoksia ja sitten edustaja Haivo, olkaa hyvä. Äh, Kiitoksia. Kysyisin nyt vähän näistä PEMS-mittauksista ja muista testeistä, joita käytetään todellisissa ajoolosuhteissa. Eli miten tunnette näitä muita testejä, voisitko kertoa niistä, erityisesti laser- tai telemetriset testit? Mitä mieltä olette niistä? If I understand the question correctly, I'm... Jos nyt oikein ymmärsin kysymyksen, niin on vaihtoehtoisia PEMS-välineitä, jotka, joissa käytetään laseria eli FTAR-järjestelmä. Ja sillä voitaisiin samanaikaisesti mitata eri saasteita. Ja se vaikuttaa ihan lupaavalta ja siellä on useita haasteita, joita vielä ei ole ratkaistu. Esimerkiksi näiden yksiköiden koko ja virran kulutus. AD, japanilainen valmistaja, on ottanut käyttöön tällaisia laitteita, mutta ne ovat yli kaksi kertaa painavampia kuin tämänhetkiset PEMS-laitteet. Siinä ei myöskään ole tätä integroitua putkea, jota tarvitaan näissä testeissä. Eli tämä on lupaavaa teknologiaa, mutta se ei vielä ole ihan valmista. Ja meidän testeissämme me emme ota virtaa autosta, koska se vaikuttaa sen suoritukseen. Eli kaiken pitää tulla sitten erillisestä akusta ja se lisää vielä painoa. Eli jos on akun ja tämän analyysilaitteen paino tätä luokkaa, niin se oikein toimi. Eli tätä teknologiaa pitää vielä hioa, mutta periaatteessa sillä voidaan mitata hyvin useita saasteita samanaikaisesti ja toivottavasti tätä pystytään kehittämään pidemmälle. Sitten kysymys neljä kun on puhuttu näistä testisykleistä laboratorioissa ja näistä termisistä ikkunoista, niin mitä muita strategioita tunnette, mihin ne pohjautuvat ja millä tavalla niitä pystyy kiertämään? We didn't set up our program. Ohjelmassa ei yritetty sinänsä katsoa, miten näitä testejä voidaan kiertää, vaan me olemme vain tällä tavalla havainneet, mitä nyt tapahtuu. Ja se, mitä nyt tapahtuu, on hyvin yksinkertaista. Se, mihin, mistä Volkswagen jäi kiinni, niin se on epätavallista ja turhan monimutkaista. Eli jos tiettyihin testeihin äh, pullistetaan renkaita, niin se on edullista ja siitä koituu suuria etuja. Ja sitten on muita strategioita, joista muut ovat raportoineet. Eli aika helpolla tavalla voidaan sitten manipuloida. Ne ovat varmaan teknisesti kaikki ihan laillisia toimia, mutta on helppoja tapoja optimoida auton toiminta ilman, että joutuu tekemään mitään ohjelma-algoritmien osalta. Ja sitten nämä lämpöikkunat, se on vähän näiden kahden välissä, eli siihen tarvitaan hiukan monimutkaisempia algoritmeja, jotka mittaavat lämpötilaa, mutta se on kuitenkin aika yksinkertaista verrattuna siihen, mitä Volkswagen teki. Ja tietomme osoittavat, että näihin lämpöikkunoihin liittyy ongelmia. Jotkut autovalmistajat hyödyntävät tätä aika paljonkin. Ja esimerkiksi joissain autoissa esimerkiksi on menty viidestä asteesta 25 asteen testeissä – ja sitten testasimme näiden arvojen ala- ja yläpuolelta ja katsoimme sitten keskiarvoja ja katsoimme, millä autovalmistajilla oli suuria eroja. Ja tietyt sieltä autovalmistajat pistivät silmään. Eli tämä nyt viittaa siihen, että tällaista lämpöikkunastrategiaa on käytetty. Encore une petite question. Sitten vielä Uskotteko, että teknisesti olisi mahdollista käyttää tietoja, joita OBD on kerännyt, jotta voitaisiin arvioida näitä päästöjä, joita voitaisiin sitten verrata todellisiin päästöihin ja sitten voitaisiin tällä tavalla havaita näitä estolaitteita? I think OBD data has a role. OBDn tiedoilla on roolinsa, mutta ne eivät voi kuitenkaan korvata riippumatta tyyppihyväksyntä testejä, koska viime kädessähän ei tiedetä, ovatko OBDn tiedot paikkansa pitäviä, ja jos ne halutaan tarkistaa, niin sitten pitäisi teettää riippumaton tutkimus, jossa on kunnolliset laitteet, eli sitten ollaan taas tässä samassa pisteessä kuin tällä hetkellä. Eli OBD millään tavalla ei ole ratkaisu näihin sääntöjen noudattamiskysymyksiin. Voidaanko tällä tavalla sitten sitten valvoa yleisesti näitä suuria trendejä ja olemmeko vähentämässä päästöjä kaiken kaikkiaan. No niissä sillä on roolinsa, mutta se ei pysty korvaamaan kuitenkaan muita testejä. Kiitos sitten Demesmaker. Thank you, uh, Mr. Malden. I uh, will speak my mother tongue. Mä en puhu äidinkieltä, niin puhu hollantia jossain. Um, Meneer Malden, last emissions analytics and... Monissa jäsenvaltioissa on analysoitu näitä tietoja ja monissa järjestöissä siellä tehdään testejä ja sieltä tulee paljon kritiikkiä autosektorillekin. Eli ne, että menettelytavat näissä testeissä ovat niin erilaisia keskenään, että myöskin nämä johtopäätökset ovat hyvin erilaisia. Ja ne eivät oikein ole edustavia. Eli mitä mieltä olette tällaisesta kritiikistä? you mean the variability within the... Siis nämä vaihtelut näissä testituloksissa. Niin tämä on ongelma. Kaksi kritiikin aihetta. Ensinnäkin lähestymistapa, jossa sanotaan, että omalla valmistajalla on tietyt ARD-metodit ja sitten on näitä standardisointivälineitä. Ja mielestäni siinä korostetaan liikaa näitä standardisointivälineitä vaikka voisi olla tällaisessa testitasolla enemmän standardisointia. Ja kaikki autot testataan samalla tiepätkällä aina samaan aikaan. Siellä on samat olosuhteet, samat kuskit, eli sitä ei ole siinä mielessä monipuolistettu, eikä tilastoista haeta näitä ratkaisuja, koska on liian paljon vaihtelua ja sitten Tällä tavalla voidaan löytää osia järjestelmästä, joita voidaan käyttää väärin. Eli me halusimme toimia keskitetyllä tavalla, koska me tiedämme, että vaihtelua on näissä analyysituloksissa. Eli nyt täytyy minimoida tämä vaihtelu kaiken mahdollisen tavoin. Eli minimoidaan tämä olosuhteet, ajotyyli, tämä ajopätkä. Eli tällä tavalla on mahdollisimman vähän nämä asiat liittyvät näihin välineisiin. Eli se on näkemykseni. Eli nämä vaihteluvälit ovat heikkous tässä ARD-järjestelmässä. In antwoord op vraag 3. Sitten kysymyksessä kolme sanoitte, että teknisesti on mahdollista, että diesel-ajoneuvot saavuttavat nämä EUn e rajat todellisissa ajolosuhteissa ja sanoitte siitä, että ajoneuvojen valmistavat sitten valitsevat sen, että NOx-päästöjä ei kovin paljon vähennetä ja että tällä hetkellä lainsäädäntö EU:ssa ei mene riittävän pitkälle. Ja sitten te puhuitte tästä ARD konformiteettitekijöistä. Tämä oli ja sitten kysymyksessä yhdeksän olette todennut, että on valittu tämä tekijä 2.1, koska näihin tavoitteisiin voidaan päästä pelkästään muuttamalla ohjelmistoja. Ja sitten yleinen kysymys, millaisia ohjeita voisitte antaa sitä silmällä pitäen, että kun katsotaan tätä täytäntöönpanokuilua, että se saataisiin kurottua umpeen? the key thing to make... No, jotta tässä nyt menestyttäisiin, niin meidän täytyy katsoa myöskin tätä valvontapuolta. Ja miten se sitten toimii, miten se rahoitetaan, se on tärkeä kysymys. Tämänhetkisessä järjestelmässä tyyppihyväksyntäjärjestelmällä on kaikki tämä paine harteillaan. Ja mikään järjestelmä ei ole täydellinen, mutta ADlla on kuitenkin parempi tyyppihyväksyntäjärjestelmä RDL, ja sen puutteisiin voidaan puuttua paremmalla valvontajärjestelmällä, koska muutenhan voidaan ihan ymmärtää, että autonvalmistajat haluavat mahdollisimman vähän vähentää NOx-päästöjä, koska niihin liittyy kustannuksia, liittyvät joko ajoneuvon kustannuksiin tai sitten kuluttajan käyttökustannuksiin tai sitten autonomista täytyy vähentää se omista voitoistaan. Ja mikään näistä ei ole kovin houkutteleva vaihtoehto. Eli siksi on tärkeää, että varmistetaan, ettei löydetä järkevää tapoja toimia tyyppihyväksyntäjärjestelmässä. Todellisuudessahan, kun katsotaan näitä konfronteettiohjelmia, niin ne ovat hyvin laajoja ja kattavia ohjelmia, ja vaikka tyyppihyväksännässä pääsisi läpi jonkun huijauksen kanssa, niin sitten tässä vaiheessa siitä jää kiinni. Eli tällä tavalla RDEstä voisi tulla hyvin tehokas. Mevrouw Hiring. Kiitoksia sitten edustaja Hiirin. Kiitoksia puheenjohtaja. Useimmat äh, ajoneuvon valmistajat äh, vaikuttavat äh, pitävän enemmän LNT-teknologiasta kuin SCR-teknologiasta. Äh, onko tämä mielestäni, mielestäni mahdollista, että päästäänkö euro 5 ja 6 vaatimuksiin pelkästään LNTn käytöllä vai tarvittaisinko LNTn ja SCRn ähm, yhteenpeliä vai tarvittaisiinko ehkä pikemminkin äh, täyttä siirtymää EGRään ja SCRään? No euro 6 standardeihin päästään kyllä pelkästään EGR- ja LNT-teknologiaakin käyttämällä. Ja Volkswagen-ryhmän ajoneuvot, jotka meiltä ovat saaneet tämän A-luokituksen, niin tämähän tarkoittaa sitä, että RDE-testeissä vaatimukaisuus täyttyy. Joten vastaus on kyllä, kyllä. Mutta tuleeko LNT-käyttöön. LNT nimittäin liittyy se asia, että tässä on raja siihen, että paljonko noksia LNT pystyy loukuttamaan. Ja näin ollen jos jatkossa mennään pidemmällä RDEn suhteen euro niin minä luulen, että autovalmistaja, joka on satsannut kovasti LNT ja sitten ei enää voikaan tehdä sen enempää, vaan joutuu turvautumaan toiseen teknologiaan eli SCR, niin katsookin ehkä, että on parempi turvautua SCR jo nyt, koska se pystyy estämään huomattavasti pidemmälle menneen NOx-päästöt. Eli LNTllä on rajoituksensa. Eli todennäköisesti kyllä se euro kuuteen pystyy nyt, mutta silti todennäköisesti autovalmistajat kääntävät sille selkänsä, koska se saattaa pitkä, ai, pitkällä aikavälillä olla heikompi teknologinen vaihtoehto. Kiitos vielä yksi kysymys. Viittasittekin tähän jo, kun vastaatte kirjalliseen kysymykseemme 10, toteatte, että kahdeksasta ajoneuvosta, jotka läpäisevät tämän teidän laatuindeksinne juuri seitsemän on Volkswagenin autoja. Voitteko selittää, miten Volkswagen onnistuu pysymään näissä rajoissa? Ja voitteko vastata, että mikä ero on sitten niihin ajoneuvoihin, jotka eivät rajojen puitteissa pysty toimimaan, että, että mikä tässä on selityksenä? Kiitos. lyhyesti. Kyse on järjestelmän konfiguraatiosta ja järjestelmän koosta. Datasta me näemme, että on SCR-järjestelmiä, jotka pystyvät rajoihin, ja sitten on SCR-järjestelmiä, jotka ylittävät 20-kertaisesti nämä rajat, ja taas sitten on LNT-järjestelmiä, jotka kun, pystyvät kunnioittamaan rajoja, ja LNT-järjestelmiä, jotka ylittävät rajat 10-kertaisesti. Eli mikä tässä on ero? No näiden järjestelmien fyysinen suunnittelu ja rakenne ja LNTlle tietenkin sitten se, miten nämä strate- miten tämä strategia, miten hyvin se toimii. Ja SCR taas ruiskutusjärjestelmä. Eli tässä on monia teknisiä yksityiskohtia. Jos on kyllähän urea on, voidaan äh, ruiskuttaa enemmän äh, myös taka takaosassa. Ja näin ollen äh, tämä tulee onnistumaan AdBlue samoin. Eli siis kyllä SCR kohdalla SCR voi panna päälle tai pois. Thank you. Kiitoksia. Kiitos teille. Ja seuraavaksi vuorossa on edustaja Eichhout. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Sara Molden. Te olette esitelleet syvemmin eri teknologioita. Haluaisimme hiukan pitemmälle näistä teknologioista puhuttaessa, niin voisimme enemmän ymmärtää, mikä teknisesti on mahdollista ja missä rajat ovat. Nimittäin te mittaatte sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa – minä keskityn pelkästään henkilöautoihin ja dieselautoihin, tiedämme silloin mistä puhumme. Ja tiedämme, että Yhdysvalloissa standardi on, puolet siitä, mitä EU:ssa on, ja Kaliforniassa jopa vielä tätäkin alhaisempi. Silti te sanotte, että nykyisellä tunnetulla teknologialla Kalifornian standardit voidaan saavuttaa. Ja se on yhdistelmä LNT ja SCR. Ymmärsinkö nyt oikein sen, mitä te sanoitte? My understanding is... Olen käsittänyt, että Yhdysvaltain raja on 35 milligrammaa kilometriä kohti, eli verto meidän 80, se on siis alle puolet. Ja dieselautot, jotka Yhdysvalloissa ovat olleet käytävällä jonotaisia vuosia, ovat saavuttaneet tämän rajaarvon vain SCRL. BMW, uskoakseni, yhdistää nyt LNT ja SCRn osittain tartuakseen SCRn heikkouksiin, jolloin syntyy korkeita typinoksidipäästöjä silloin, kun moottori on kylmä. Joten lämmittämisvaiheessa SCR ei ole tehokas, koska lämpötila pakokeusalta on alhainen, mutta LNT on silloin tehokas. Joten jos on molemmat, niin silloin käyttää syklin, toimivan toimintasyklin kumpaakin osaa, ja ne on kumpikin katettu. Se, mitä ei haluta, valmistajana on, että jäisi kiinni siitä, ettei äh, vastatäytä vaatimuksia. Eli jos laittaa kummankin äh, teknologian käyttöön, niin silloin ongelma on hoidettu. Mutta tämä voidaan tehdä pelkällä SCR-lläkin, mutta siinä on tiettyjä riskejä, joten mieluummin käytetään kumpaakin. Mutta se lisää kustannuksia. Se tekee ajoneuvosta kalliimpaa ja dieselauto autot Yhdysvalloissa, saksalaiset dieselautot Yhdysvalloissa ovat premium-autoja, jos hintaan tulee parisataa dollaria lisää, niin se on pieni summa, joka kannattaa maksaa eh, sen varastamiseksi ja täyttää Kalifornian päästömääräykset. Selvästikin näin on, mutta kuten sanoitte aiemmin, jos on samat markkinat kuten e- EU-ssa, niin silloin kilpailukyky koskee kaikkia autonvalmistajia, joten ei kenellekään mitään haittaa, koska kaikkien täytyy täyttää nuo standardit vetäkseni asian yhteen selvästi teknisesti on olemassa, olemassa olevaa tekniikkaa markkinoille, joka, jonka voidaan saavuttaa helposti Euroopan standardit. Niin. Absolutely. Kyllä, ehdottomasti näin on. Nämä typpi, typinoksidisäännökset Yhdysvalloissa, ne ovat saksalaiset valmistajat täyttäneet jo vuosien ajan, siis samat samat teknologiat, joita käytetään, samalla teknologialla käytetään Saksassa, mutta tässä vain syötetään urea enemmän, huomattavasti enemmän suurempana annoksena kuin vastaavissa malleissa Euroopassa. Euroopassa pyritään huolehtimaan siitä, että ei, ole näitä huolto, huolto ja, huoltoja tapahtuu harvemmin, jotta valmistajan täyttää niin usein AdBlue-tankkia, mutta on olemassa myöskin muita mahdollisia teknologioita, jotka ovat käytettävissä, jotka eivät äh, joita ei sovelleta henkilöautoihin, mutta voisi mennä vielä tästäkin alemmaksi. On olemassa järjestelmiä, jossa syötetään puhdasta ammoniakkia, joka voidaan varastoida kiinteässä muodossa kanistereissa ja sitten syötetään pakokaasujärjestelmään ja silloin voidaan saada 90 prosenttia pois typenoksideista, jos halutaan. Tämä ei ole siis mikään uutta mutta teollisuus itse päätti valita tämän urea AdBlue-linjan ja sen sijaan tosi ryhtynyt käyttämään toisenlaista mahdollisuutta historiallisista ja kaupallisista syistä, mutta teknologia on siis olemassa ja sitä sovelletaan busseihin ja kaupallisiin ajoneuvoihin. Mutta jos keksitään jotakin uutta, niin voimme päästä yhä suurimmassa osasta typinoksideja pois. Kysymys on äh, säädösratkaisusta, miten paljon halutaan typinoksideja poistaa, millä hinnalla. Se vaikuttaa tietysti ajoneuvon hintaan ja myöskin siihen, miten paljon kuluttaja joutuu maksamaan ajoneuvon käyttämisestä. Siis tämä on poliittinen kysymys teknologian olemassa. Vielä nopea kysymys. Voitteko selittää, miksi me säätelijöinä olemme nyt pitäneet kiinni 2,0 tulevina vuosina tietäen, että jopa 30 prosenttia pystyy saavuttamaan tämän, eh, jos toimii hyvin. Minun näkemykseni on, että on suorituskykyä eri eroja valmistajien välillä. On jotakin, jotka helpostikin saavuttaa 1,5. Volkswagen voisi helposti saavuttaa 1,5 ja, eh, ja BMW lyhyenäkin, lyhyessäkin ajassa, mutta joitakin valmistajia, jotka eivät pysty samassa, samoissa aikapuitteissa – ja epäilen, että tämä liittyy sitten siihen, miten vakava tämä RDA no, ei on. Siis vuonna 2007, tuon, nämä ovat vuoden 2007 standardit, niinkö? Tullaanko niitä panemaan toimeen aggressiivisesti ja tiukasti? Se on se, mistä tässä on kysymys. Missä määrin niin ovatko, ovat jotkut uskoneet, että voisivat kenties saada aikaan vesitystä, saada aikaan viivästyksiä, samaan aikaan kompromisseja, jonkinlaisia porsaanreikiä. Nämä ovat tällaisia hyviä arvauksia sen kummempaa. Mutta hyvät ehkä että voisivat tehdä näin, koska menneisyydessä tämä on onnistunut, joten ei tuntunut kiireelliseltä in, investoida ja poistaviin teknologioihin. Tätä on tapahtunut dieselin alueella ja uskon, että se tulee tapahtumaan uudestaan pian – ja yhtäkkiä jotkut valmistajat ovat silloin hiukan vaikeassa tilanteessa, mutta se on minun tulkintani eh, tältä sektorilta. Minä oletan, että se on, tämä on se, mitä tulee tapahtumaan. Kiitoksia. Näin ensimmäinen kierros on nyt käyty. Toinen käynnistyy saman tien. Kolmen minuutin eh, slotit ovat nyt käytössä. Ja jos eh, kaikki kunnioittaisitte teille myönnettyä puheaikaa, niin sitten ehdimme kuulla näitä vastauksiakin. Ja ensimmäisenä nyt edustaja Belet. Olkaapa hyvä. No niin, hei Eera minä istun tässä vieressä, joten helpoa meidän tässä nyt sitten on keskustella kun puhutaan siitä, miten näitä päästörajoja ilmaistaan, tietenkin etäisyytenä, siis montako milligrammaa kilometrillä, mutta yhteisen tutkimuskeskuksen mukaan, joka oli vieraanamme tässä joitain viikkoja sitten, mm, todettiin 2011 raportissa, että Tämä tapa ilmaista rajoja on itse asiassa ongelmallinen, koska tässä e, puuttuu muuttuu tiettyjä moottoriparametreja. Me olemme tästä puhuneet toistuvasti ja nämä parametrit eivät siis näin ollen tule huomioon otetuiksi, eivätkä äh, moninaiset äh, eri tekijät tie olosuhteissa, todellisissa ajo-olosuhteissa. Äh, voisitteko kommentoida tuota 2011 raporttia ja pitäisikö meidän löytyä muita tapoja ilmaista näitä päästörajoja? No, mm, lyhyt vastaus on, että ei ole muita tapoja määritellä päästörajoja. Kun ajatellaan tuota raskaiden ajoneuvojen äh, mallia, niin siinähän se on per kilowattitunti, eli yksikkönä moottorin toiminta. Äh, ja näin kilowattitunteja täytyy pystyä mittaamaan tarkasti. Äh, raskaissa hyötyajoneuvoissa kun ajoneuvoja ja niiden moottoreita on suhteellisen pieni määrä, tämä on vielä mahdollista, mutta kun ajatellaan henkilöautoja, jotka täytyy testata, niin tämä on hankala käytännössä toteuttaa. Ja kun ajatellaan sitten tuota ajoneuvon ajotietokonetta, mutta niin sitähän voisivat valmistajat manipuloida. Eli tarvitaan eh, jotain mitattavissa olevaa, joka on riippumaton ajoneuvosta sinänsä, eli PEMS-laitteisto. Siinähän on riippumaton GPS, joka näin mittaa muun muassa tuota välimatkaa, joten eh, pakokaasuja mitataan ja samoin kilometrejä riippumatta ajoneuvosta. Eli ei ole yhtään mitään, mitä valmistaja voi tehdä asian manipuloimiseksi. Ja kun sitten puhutaan vaikkapa kaupunkiajon ja muun ajon erosta, kaupunkiajo-olosuhteissa moottori työskentelee huomattavasti kovemmin kuin moottoritiellä tai maantiellä 90 kilometriä tunnissa. Anteeksi, minä nyt en ole mikään asiantuntija, mutta kun ajatellaan Yhdysvaltoja, Japania tai mitä hyvänsä muuta maailman osaa, niin ei siellä ole yritetty ryhtyä mihinkään tieteellisiin toimiin asian korjaamiseksi, että voitaisiin mitata Minun tietääkseni ei, ei. Ja viime hän äh, ratkaisu olisi siitä, että tehdään ero R, kaupunki RDE:n ja muun rde välillä ja niillä on, otetaan eri, eri toimijat huomioon. No, se ei ole kauhean ka- kaunis ratkaisu, mutta mielestäni aika hyvä ja käytännöllinen ja toimisi äh, maailmanlaajuisesti. Kyllä, minun ymmärtääkseni juuri näin on. Kiitos. Sitten edustaja Schulze, muodossa, olkaa hyvä. Oh, sorry, sorry, um... <laughs> Oi, suotteko anteeksi. Anteeksi. Unohdin Ertuukin tuosta välistä ja Ertuukin jälkeen Schulze. Ja vielen dank. Kiitoksia. Hermolden, palaisin vielä siihen, mistä olitte todennut eli Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten kanssa olette käyneet keskusteluita. Puhuitteko näistä rajanylityksistä ja eroista laboratorio- ja katutestien välillä? Eli oletteko puhuneet tästä oman alueen viranomaisten kanssa? We, we have been publishing information. Me olemme julkistaneet näitä tietoja Olemme keskustelleet teollisuuden konferensseissa ja me olemme olleet yhteydessä kaikkiin, jotka ovat valmiita meitä kuuntelemaan vuodesta 2012 lähtien. Ja viimeisen vuoden aikana olemme olleet paljon enemmän yhteydessä brittihallitukseen ja pariin muuhunkin. Mutta kuten aikaisemmin totesin, se, että sai kuuluville ja että sai uskottavuutta toiminnalleen, koska mehän sanomme, että nämä NOx-arvot ovat neljä kertaa rajan yli, niin silloin ihmiset tajusivat, että kyse on faktoista. Eli me huomasimme näitä ylityksiä ja ilmoitimme siitä viranomaisille ja olemme yrittäneet puhua kaikille sidosryhmille ja sanoa, että tässä on uusia tietoja, uusia toimintatapoja, joita pitäisi kuunnella. Jotkut ovat kuunnelleet, toiset eivät. Niin saitte äänenä siis kuuluville. Millaisia reaktioita tuli sen jälkeen, kun saimme, saitte äänenne kuuluville? Ja, wenn überhaupt welche. Vai oliko mitään reaktioita? It was different reactions depending on... No erilaisia reaktioita eri tahoilta. Teollisuuden reaktiot pitkään olivat se, että no joo, okei, okay, mutta nyt tarvittaisiin näitä kultasanalitestejä, pitää olla yhtäläiset tai samanlaiset testimahdollisuudet, koska PEMS-testit eivät ole luotettavia. Ja näin jatkui dieselgenttiin asti, silloin sitten ääni muuttui kellossa. Eli tämä oli teollisuuden reaktio. Ja sitten valtaosa hallituksen edustajista ovat kuunnelleet aika paljon oman teollisuutensa edustajia, jos nyt diplomaattisesti sanotaan. Sitten vielä yksi kysymys. Kysymys yhdeksän. Siellä puhutaan näistä de facto konformiteetti tekijästä on 0,4 Yhdysvalloissa. Ja tämä minua kiinnostaa. Eli voitteko kertoa, miten tällainen arvio on tehty ja missä ovat nämä suurimmat erot suhteessa Eurooppaan? No, tässä on näitä erilaisia sääntelyrajoja, eli dieselin on 180 mg per kilometri ja 31 grammaa per kilometri henkilöautojen osalta, kun ne ovat korkeintaan viiden vuoden ikäisiä Yhdysvalloissa, eli 31 jaettuna 80. Ja tiedän, no tämä nyt ei ole mikään täydellinen vertaus, koska nämä testisyklit ovat hiukan erilaisia, mutta ne ovat alle puolet kuitenkin, ja se on aika silmiinpistävä tulos. Thank you uh, very much. Uh, now, Mr. Schulze, you have the floor. Kiitoksia. Ja nyt vuorossa edustaja Schulze. Niin, minäkin haluan kiittää siitä, että olette täällä. Meillä on olennaisimmiltaan kaksi kysymystä. Toinen niistä perustuu vastauksen, jonka annoitte muutama minuutti sitten. Te sanoitte, että Volkswagen ja BMW ongelmitta voisivat täyttää tämän ää, äh, äh, vaatimusten mukaisuuskertoimen 1,5, mutta muut eivät voisi kuitenkaan konkreettisesti sanomaan, miksi Voisitteko te sanoa, ehkä tässä on jotakin konkreettista, mitä voisitte sanoa? No, I'll be more than happy. Niin, kyllä minä voin nimiä mainita. Me teemme yhteistyötä Automoto Sport-lehden kanssa. Saksassa olemme tehneet selvityksiä sille, jossa verrattiin kahdeksaa eri Euro 6 diiseliä tämän tietysti vuoden lopulla. Ja se osoitti, että Volkswagen Golf oli puhtain pienellä erolla likaisin. Nyt katosi ääni, emme kuulleet. Niin. Olin mainitsemassa juuri automerkin. Niin. Likaisin on näistä oli Fiat 500X. Se oli noin kymmenen kertaa yli raja arvo Nämä kaikki siis samalla, testattiin samalla reitillä, samalla viikolla samojen kuljettajien toimesta. Me toteutimme nämä testit ja Volkswagen, se oli yksi pilkku jotakin, ajatellen tätä vaatimustenmukaisuuskerrointa. Ja nämä olivat siis kaikki euro 6 äh, ajoneuvoja Fiat oli ainoa, on näitä muitakin, jotka silloin julkaistiin, joissa oli erityisen korkea vaatimustenmukaisuuskerroin. Niin, mielenkiintoista jotkin Volkswagen-ryhmän ajoneuvot. Varhaisen, yksi niistä oli Audi A8 kolmen litran moottorilla, jossa oli hyvin, se oli 20 kertaa tämä kerroin, joten ei Volkswagen sinänsä ole sellainen, että kaikki sen autot olisivat täydellisiä, mutta tämä antaa kuitenkin hiukan kuvaa siitä. Okei, okay, niin, näyttää on hiukan ongelmia mikrofonin kanssa, ne saa varmaan hiukan lisää aikaa. Niin, toinen kysymys, minä itselleni insinööri. Ja tehän juuri sanoitte, että automotorsport lehden kanssa te teette testejä. Minua kiinnostaisi, miten te varmistatte sen, että näissä PEMS-mittauksissa ei tapahdu mitään petoksia. On tämä RDA, RDA Ready ja sitten insinööri ajattelee, että jos on tällainen laite, jonka rakennan mukaan silloin syntyy korkeampi paine tässä pakokaasun kulussa. Miten voidaan varmistaa, että tässä ei tapahdu manipulointia? There's, there's many on monia tapoja, joilla me teemme tämän, mutta kaksi keskeistä ovat se, että ensinnäkin me emme julkaise sitä, mikä on täsmälleen tämä testisykli. Me teemme saman aikaan testit myöskin Isossa Britanniassa. Saamme saman ajoneuvon tai hyvin pitkälti sitä vastaavan ajoneuvon testaamisen saman aikaan Isossa Britanniassa. Ja jos meille nyt sen käyttöön manipuloitu kulkuneuvo, joka jotenkin se pystyisi päättelemään, mikä testi, että käynnissä on testi tai testisykli, ja, ja tulokset olisivat hyvin erilaisia kuin toisessa testissä, joka tehdään samaan aikaan, niin on lähestulkoon mahdotonta, että, että me manipulointi, eh, jopa siinä tapauksessa, että joku seuraisi meitä mitä, siinä, mitä me teemme, minkälaista reittiä käytämme. Ja me aina jätämme joitakin osia kenties pois. On erinäisiä asioita, jotka on rakennettu tähän testisykliin, jotta voidaan tavallaan välttää sen ilmitulon, miten me testaamme. Suuret kiitokset. Seuraavaksi vuorossa edustaja Sorinio. Olkaa hyvä. Obrigado. Eh, Kiitos, puheenjohtaja. Te sanoitte, että eh, mittauksissa eh, on hyviä testejä, hyviä laboratorioita, saatte hyviä mittaustuloksia myös todellisissa aikeolosuhteissa ja kerroitte omista testeistänne, mutta kyllähän kuitenkin nestelaitteiden käyttö, ohjelmistojen käyttö oli mahdollista laboratoriotestien manipuloimiseksi. Eikö ole ihan mahdollista vastaavaa manipulaatiota harjoittaa myöskin todellisissa ajolosuhteissa tehtäviin testeihin? No sanoisin, että kyllä se huomattavasti vaikeampaa on. PEMS-testiä huomattavasti hankalampi huijata kaikkein äh, äh, helpoin tapa ehkä olisi äh, ajotietokoneen manipulointi, ähm, kun puhutaan vaikkapa äh, moottoriin mm, tilanteesta ja niin edelleen. Ja mitä enemmän tietoa on, mitä enemmän dataa on, sitä parempi niin, että autolle voidaan sanoa, että nyt minua, minua testataan, se pitää nyt ottaa huomioon, mutta mielestäni öö, eli ajotietokonetta ei tulisi olla RDE-testeissä. Mehän pyrimme varmistamaan eri tavoin sen, että testimme, testimme ei ole havaittavissa, joten PEMS-testin havaitseminen on huomattavasti hankalampaa kuin laboratorio. Kiitoksia vastauksestanne. Sitten vielä toinen kysymys. Tehän tässä puhuitte viestinnästä ja onhan tämä kyllä nyt vaikuttavaa ja asiaa voi tietenkin tarkastella teknisesti. Meidän tutkintavaliokuntamme kuitenkin toimii poliittiselta pohjalta ja me olemme kovasti ponnistelleet, tai te sanoitte, että te olette ponnistelleet kovasti, jotta testitulokset välitettäisiin suuren yleisön tietouteen ja ja sanoitte, että teitä ei ole haluttu kuunnella, että teollisuuspolitiikka eivät ole halunneet kuunnella teitä, mutta monien monien ihmisten terveys on tässä vahingoittunut. Eikö jonkun olisi pitänyt kuunnella teitä? clear process of... Uh... Niin. Kyllä, luonnollisesti tarvitaan prosessia sen havaitsemiseksi, mitä on tapahtunut, mutta varmaankin muisti oli aika lyhyt yhtä eh, pitkä kuin RDE-järjestelmän eh, käynnistäminen. No kyllä siinä 10-20 vuotta menee, että likaiset dieselit saadaan pois liikenteestä, mutta tärkeä kysymys on nyt RDE-testauksen tehokkuus. Autokannan muuttaminen kestää pari 30 vuotta, eli hyvin paljon riippuu nyt siitä, että tällä kertaa RDE-testaus saadaan kuntoon. Jos se saadaan toimivaksi ja siitä tiedotetaan kunnolla kuluttajille, niin mm, sitten kuluttajat varmaan toimivat. Useimmat heistä eivät halua ajatella mitään AdBlue-tankkeja ja SCR-järjestelmiä. He haluavat toimivan auton ja tietenkin tekevät sitten ostopäätöksensä ja kulutuspäätöksensä tietojen pohjalta. Kyse on siitä, että kuluttajat tarvitsevat välittömästi tietoa. Ja kun olen puhunut muiden kuin teollisuuden edustajien kanssa, niin he ajattelevat, että ah, Diesel dieselollikasta ja Volkswagenit ovat pahoja. Ei tämä ole totta, mutta jos ihmiset sitten tekevät ostopäätöksensä tältä pohjalta, niin päätös voi mennä pieleen. Eli kyllä tässä tarvitaan poliittinen prosessi, että saadaan pureuduttua asian todelliseen ytimeen, mutta RDE on oikeastaan nyt viimeinen mahdollisuus saada nämä asiat kuntoon. Ja tämä neljäs paketti on äärimmäisen tärkeä. Kyllä tyyppihyväksyntää on nyt hiottu niin paljon kuin sitä hioa voi ja me voimme sen vahvuuksista ja heikkouksista puhua pitkäänkin, mutta jos me nyt haluamme muutoksen aikaan, niin nyt täytyy tämä RDE saada kuntoon. Kiitos, kiitos paljon. Taidanpa olla itse seuraava puhuja, joten vaihdan taas kieltä äidinkieleeni. Niin, eh, Molden tässä yksi ulottuvuus on tietenkin myös se, että meidän täytyy löytää tulevaisuuden ratkaisuja, menneisyyden virheitä välttääksemme. Ja te tässä myönnätte, että NECDn luonne on myös vaikuttanut näihin eroihin ja nyt sitten uudesta testisyklistä pitää tehdä vesi tiivis. Miten nyt voidaan huolehtia siitä, että uusi eurooppalainen ajosykli toden totta on teknologian kehityksen kelkassa? No jos tätä NOX-puolta asiasta ajattelee, koska paljonhan nyt riippuu juuri tuosta ajonaikaisesta vaatimusten mukaisuudesta ja ajonaikaiseen vaatimusten mukaisuuteen liittyy tämä, että ei saa käydä niin, että sitten esiin tulee uusia ongelmia. Esimerkiksi SCR-järjestelmässä ruiskutetaan ammoniakkia. Jos äh, ajoneuvot äh, ovat ruiskuttaneet liikaa ammoniakkia, niin sitten yksi äh, saastuttaja vaihdetaan vain toiseen, NOx toiseen, mutta ammoniakkia on huomattavasti vaikeampi mitata tieliikenteessä todellisissa olosuhteissa. Eli voi tapahtua myös ennakoimattomia asioita ja mittauksia täytyy toteuttaa myös tältä osin, ettei ongelma vaan vaihda ikään kuin luonnettaan hiukan. Tai jos joku toinen jälkikäsittelyjärjestelmä keksitään, niin ei sitä voi eh, eh, kehittää vain puhtaasti RDEn nimissä niin, että sitten se ottaa huomioon RDEn, mutta aiheuttaa muita ongelmia. Eli tässä tarvitaan kokonaisvaltaisuutta. Sitten on tietenkin vielä tuo polttoaineen kulutuskysymys. VLTC-puoli asiasta, jota RD ei ota huomioon. Joten vaikkapa sen jälkeen, kun vuosia ja vuosia on VLTCtä jo käytetty, niin sitten jälleen polttoaineen kulutus on lähtenyt noussuun. Ja tämä on tietenkin ongelma kuluttajille. Kuluttajien täytyy tietää, mikä on ajon aikainen polttoainekulutus, joten VLTC ongelma saattaa hyvinkin nousta esiin sitten muutaman vuoden kuluttua, kun RDE on vain ollut pinnalla. Oletteko te tai yhteisön olet yhteydessä komissioon, Euroopan komissioon ja mihinkä tämä on johtanut? Me olemme työryhmässä, RDE-lainsäädäntötyöryhmässä ja VLTC-työryhmässä, eli komission virkamiehet, ja ajoneuvovalmistajien edustajat ja muut tahot ovat mukana tässä työssä myös, joten kyllä me olemme tämän tason vuoropuhelua käyneet. Samoin olemme käyneet vuoropuhelua yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa teknisemmällä tasolla ja he ovat hyvin tietoisia meidän testeistämme ja datastamme ja meidän yleinen kantamme asian on se, että olemme hyvin, hyvin mielellämme mukana. Haluamme osallistua ja haluamme jatkaa työtämme riippumattomana omaan testimetodologiaan per, me perustuen, mutta täysin avoimesti ja valmiina osallistumaan paremman sääntelyn aikaansaamiseksi, niin että viime kädessä tämä markkinoiden epäonnistuminen saataisiin korjattua. Suuret kiitokset. Edustaja Kiisäke saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Nochmal herzlichen Dank. Sylmiset kiitokset vielä kerran. No, Molden kirjallisessa vastauksessanne te toteatte, että testikokeilu rakenne ovat sellaiset, että keskustelivat niistä Britannian hallituksen ja valmistajan kanssa. Herra Ertu kysyi vähän samanlaista asiaa. Me emme ole saaneet kirjallista vastausta siitä, mikä olisi ollut reaktio tähän. Jos te olette julkaisseet tulokset ja oksien osalta olette nähneet, että on nelinkertaista raja-arvojen yrittämistä, ylittämistä, niin miten hallitus tai miten hallituksen edustajat ovat reagoineet tähän? The initial results we pub- Alkuperäiset tulokset euro kuuden osalta, jotka julkaistiin, osoittivat vielä korkeampia näitä äh, arvoja. Ja kun me aloimme ilmoittaa näitä eri konferensseissa ja välitimme tämän tiedon asianmukaisille viranomaisille, reaktio oli hyvin varautunut tätäkin vastaanottavan siinä mielessä, että haluttiin saada tietoa ja kuulla tietoa, mutta emme saa kovinkaan paljon palautetta. Ei ole siis niin, etteivätkö he olisi olla, haluaisi olla tekemisissä meidän kanssamme toimijana tässä poliisissa prosessissa, mutta kuitenkin eh, kysymys on teknistä asiantuntijoista, jotka haluavat tietää, mitä todella on tapahtumassa. Mutta se ei merkitse sitä, että he sanoisivat sitten, mitä he sitten ajattelevat tämän tuloksena tai miten se vaikuttaa siihen, minkälaisia neuvotteluja Britannian äh, hallitus käy sitten, kun neuvotellaan uusista säädöksistä. Joka tapauksessa he ovat olleet hyvin innokkaita saamaan tietoa siitä, minkälaisia tietoja meillä on. Min ne olivat kiinnostuneita tiedoista, mutta eivät välttämättä olleet kuitenkaan kiinnostuneita tietojen eteenpäin välittämisestä jopa Brysselin, että komissio olisi voinut ryhtyä toimimaan. Tämä siis jäi tavallaan saarelle tämä kaikki. Onko, ymmärsinkö oikein? No, I don't think that... Ei, ei se minusta olisi reilu tapa kuvata asiaa, koska itse asiassa kaikki konferenssit, joissa minä puhuin – ne on pidetty Manner-Euroopassa, useimmat Saksassa, joten paikalla on ollut yleisöä, joissa enemmistö on varmaankin ollut saksalaisia, saksalaisten valmistajien ja säätelijöiden ja muiden elinten edustajia, ja on mukana myöskin muita kansakuntia, ja oikeastaan aika vähän edustusta yhdistyneestä kuningaskunnasta. Joten minun keskusteluni yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen kanssa johtuvat siitä, että meidän keskuksemme on siellä, mutta suunnassa toiminnasta tapahtuu muualla pääasiassa Saksassa ja Yhdysvalloissa. Thank you. Uh, seuraavaksi edustaja Sanona, olkaa hyvä. Si, grazie. Kiitoksia. Täällä on tullut monia kysymyksiä, jotka minäkin halusin esittää ja te vastasitte niihin hyvin selkeästi. Eli pari kysymystä vielä tähän päätteeksi. Ensinnäkin, jos nyt suljetaan pois tilanteet, joissa päästöjä mitataan sillä tavalla, että saadaan parempia päästöjä tuloksia näissä testeissä kuin saataisiin, jos tehtäisiin mittauksia, kun autoa ajetaan normaalisti. Eli kyse liittyy nyt näiden mittausten luotettavuuteen. Eli onko olemassa tilanteilla, joissa nämä laboratoriotulokset ja sitten teillä tehdyt tulokset ovat erilaisia, koska eri tietyt ajoneuvot pärjäävät paremmin laboratoriossa kuin tiellä. Tai sitten laboratoriotulokset ovat heikompia kuin ajotilanteesta saadut tulokset. Eli onko tällainen jatkuva ero laboratorio- ja ajomittausten välillä? No en nyt tiedä, osasinko oikein esittää tämän kysymyksen, mutta jos meillä aina olisi vastaava tilanne laboratoriossa ja tiellä, niin silloinhan pitäisi ottaa huomioon joku vain yksi tekijä, jotta laboratoriotesteistä voitaisiin laskea nämä tietestien tulokset. Ja jos nyt sitten käännetään tämä asia toisinpäin, niin mikä on tilanne? Very interesting question. Um, we don't... Niin mielenkiintoinen tutkimus. Me emme tee mitään laboratoriotestejä, joten en voi niihin viitata, mutta voin verrata sitä näiden tosimaailman tuloksia näihin virallisiin tuloksiin, jotka on saatu aikaan laboratoriossa. Eli vastaan sekä NOXin että polttoaineen kulutuksen osalta, koska kumpikin ovat tärkeitä. Ja lyhyt vastaus on se, että mitään tällaista standardimuutostekijää ei ole. On valtavia eroja. On autoja, jotka, joissa nämä laboratoriolukset ja ajo tulokset ovat aika samansuuntaisia. Eli joissain nämä tulokset ovat hyvin samoja tieolosuhteissa ja laboratoriossa, ja sitten joissain tapauksissa nämä erot ovat suuria. Eli jos katsotaan näitä, joilla on A-arvio, niin ne ovat juuri niitä, jotka ovat hyvin lähellä näitä laboratorioarvoja. Ja ne, joilla on H-kategoriointi, niin ne ovat sitten kaukana. Ja meillä on ajoneuvoja A-kategoriassa, H-kategoriassa, kaikkea siltä väliltä. Ja sitten hiilidioksidipäästöt ja polttoaineen kulutus. On hyvin vähän ajoneuvoja näistä 800, jotka on testattu, niin sieltä taisi olla kahdeksan, eli yksi prosentti, joka tavoittaa nämä laboratoriotulokset myöskin oikeassa ajo olosuhteissa. Ja kesällä 2014 hyvin voimakas Aston Martin saavutti nämä tulokset eikä sen jälkeen yksikään, mutta sitten on autoja, joissa nämä erot voivat olla 300 prosenttia korkeammat kuin laboratoriolla suhteessa. Kyse saattaa olla hybridiajoneuvoista. Tulokset ovat niin hyviä laboratoriossa, että sitten tämä ero on valtava. Ja sitten tähän väliin mahtuu vaikka aika paljon ajoneuvoja. No, tämä hiukan liittyy auton valmistajan, mutta ei täysin, ja sitten kun katsotaan moottorin kokoa, mutta näissäkin ryhmissä voi olla suuria eroja niin ikään. Eli mitään yhtä tällaista muutostekijää ei ole hiilidioksidin tai NOx-päästöjen osalta. Siellä on valtavia eroja. Suuret kiitokset sitten edustaja Rochefort. Kiitoksia puheenjohtaja. Iltapäivän puheenvuoronne oli meille erittäin tärkeä. Monet jo kysyivät tämän kysymyksen. Kysyn sen hiukan eri tavalla, menen hiukan pidemmälle. Eli me emme ymmärrä, miksi julkisviranomaiset eivät ole reagoineet siihen, mitä te julkaisitte. Eli hetki sitten puhuttiin juuri komissiosta, sen jälkeen puhuttiin hallituksesta – Eli meidän täytyy nyt puhua hyvin tarkkaan näistä kysymyksistä. Eli te sanoitte hetki sitten, että teistä yritettiin tehdä epäuskottavia. Ja kuka on yrittänyt toimia näin ja millä tavalla? No en nyt tarvitse välttämättä mikään henkilön nimeä, mutta onko kyse näistä julkisviranomaisista tai olitteko sitten komissiossa puhumassa näistä asioista, jolloin teidän uskottavuuttanne yritettiin heikentää ja millä tavalla? Probably the easiest way of answering. No helpoin vastaus on varmaan se, että voidaan katsoa median julkistamia tietoja. Eli kun julkistimme näitä tietoja ja näitä tuloksia, ja kun auton valmistaja, joka sai meiltä huonot tulokset, niin reaktio on ollut se, että on yritetty heikentää meitä tai toimintatapamme uskottavuutta ja sanottu, että nämä PEMS-välineet eivät ole luotettavia, vaikka me tiedämme näistä tutkimuksista, että kuinka tarkka ja luotettava mittausväline se on. Eli autonvalmistajat ja muut julkisesti ovat reagoineet sitten lehtiartikkeliin ja ovat yrittäneet sitten heikentää tätä järjestelmää, eivätkä ole puuttuneet sitten näihin varsinaisiin tietoihin ja argumentteihin, joita on otettu esille. Näin tapahtuu edelleen, nyt kyllä paljon vähemmän, mutta edelleenkin näin käy. Yritän nyt välttää anekdootteja, eli haluaisin puhua asioista, joita voidaan löytää lehtiarkistoista. Se olisi helppoa sieltä löytää. Ja sitten myöskin autovalmistajien kauppapuoli. Tämä kielteinen palaute, jota saatiin varsinkin alkuvaiheessa toiminnastamme, Sanoitin, että se on epätarkkaa ja että me vertailemme asioita, joita ei voida verrata keskenään. Ja että laboratoriotestit ovat ainoa tapa tehdä testejä, koska siellä voidaan kontrolloida kaikkea, mutta NEDC-luvuista ei ole kenellekään apua missään asiassa ja meidän lukemamme ovat lähellä totuutta. Ja tämä viime vuoden diesel-skandaali, se on johtanut nyt muutoksiin ja monet ihmiset luottavat siihen, mitä me teemme. Ja tätä on myöskin tehty enemmän tätä työtä ja julkistaneet paljon tietoja. Niin voisin jatkaa, mutta tämä olisi lyhyt vastaukseni tähän kysymykseen. Est-ce que est que vous considérez... Katsotteko te, että on kilpailua eli yksiköiden tai yhtiöiden välillä, jotka tekevät näitä testejä. Ja onko tämä kilpailu tällä hetkellä korrektia vai onko se vääristynyttä, koska on sitten muita järjestöjä kuten te, jotka eivät ole yhtä riippuvaisia kuin te. Eli vastaus kysymykseen 12, eli mistä saatte rahoitusta. Te vastasitte hyvin selkeästi ja sanoitte, että te ette ole riippuvaisia mistään yhdestä tietystä rahoittajasta – Katsotteko, että tässä nyt on vääristynyttä kilpailua, kun verrataan muita testiorganismeja, jotka eivät ole yhtä riippumattomia kuin te? I would say there is a huge lack of No sanoisin, että kilpailun puutetta on valtavasti, mutta en sanoisi, että on mitään salaliittoja tai mitään sopimatonta toimintaa. Ei minulla ole sellaisesta mitään näyttöä, mutta sanoisin, että Meillä on tällainen mukava tasapaino. NEDC on luonut mukavia lukemia. Ne ovat mukavia autonvalmistajille, koska niistä saadaan ymmärtäviä lukuja polttoaineen kulutuksen osalta. Ja sitten laboratoriossa, laboratoriosta tulee uudelleen näitä lukuja ja hallitukset pitävät näistä, koska hiilidioksidipäästöt niiden mukaan alenevat ja NOx päästöt ovat alhaisella tasolla. Ja vaikka tämä ei pidäkään paikkaansa, niin tässä on ollut tällainen miellyttävä tasapaino kaikille. Ja autovalmistajat yleensä käyttävät näitä samoja testaajia, koska sieltä saadaan näitä mukavia lukemia. Eli tämä oli tasapaino, jota kukaan ei halunnut horjuttaa. Minulla ei ole mitään näyttöä siitä, että kenelläkään olisi ollut mitään pahoja aikomuksia. Ähm, Kiitokset sitten edustaja Kiisake. Olkaa hyvä. No kiitos puheenjohtaja, kiitos Molden vielä minunkin puolestani. No me olemme siis tutkintavaliokunta ja arvioimme menneisyyden asioita ja havaitsemme, että kaikki ei ehkä aina ole sujunut ihan niin kuin pitää, mutta olemme myös tutkintavaliokunta, eh, jonka täytyy tehdä työnsä, tärkeää eh, työtä huomenna. Eh, väliraportti julkaistaan kollegani Salva ja muut. Ja nyt kun puhutaan tyyppihyväksyntämenettelystä, markkinavalvonnasta, nämä toimet ovat lainsäädäntöprosessissa käynnissä ja toinen valiokunta tekee tätä työtä. Mikä olisi teidän suosituksenne käytännössä niin, että saisimme aikaan sellaista lainsäädäntöä tulevaisuudessa, että kaikenlainen laittomuus ja porsareikien hyödyntäminen saataisiin estettyä. Eli pari kolme suositusta meille ja sisämarkkinavaliokunnalle tässä työssämme. Olisi mukavaa, jos kuulisimme näitä suosituksia vielä teiltä näin lopuksi. uudistukset ovat merkittäviä parannuksia mielestäni jotain pieniä ehdotuksia tähän mm, liittyen voisi vielä olla, mutta en minä siihen juurikaan puuttuisi, koska mielestäni tämä on erittäin myönteinen juttu. Ennen kaikkea ehkäpä puuttuisin juuri tähän äh, ajon aikaiseen vaatimusten mukaisuuteen äh, ja siihen, ettei se nyt ihan vesittyisi. Ja jäsenvaltioiden tehtävähän on huolehtia tästä rahoitus, onko rahoituskaan vielä kunnossa tai taattu. Jos tämä hoidetaan jäsenvaltio tasolla, niin sitten se vesittyy. Eli tämä olisi nyt varmaankin minun pääasiallinen suositukseni teidän toimille, jotta RDEstä saataisiin, suositus, saataisiin menestys. Toinen suositukseni olisi sitten se, että RDEssä katsottaisiin polttoaineen kulutusta, koska en usko, että VLTC sitä pystyy hoitamaan. Ja ylipäätään äh, vetoaisin äh, siihen, että saataisiin aikaan kokonaisvaltaista lainsäädäntöä ja sääntelyä, ettei todella käy niin, että, että saadaan NOx-päästöjä alas, mutta sitten muut päästöt, niin kuin esimerkiksi ammoniakki, johon viitattiin aiemmin, sitten lisääntyisivätkin päästöinä. Joten tämä on tärkeä poliittinen prosessi ja sen kautta on varmistettava se, ettei mennä ojasta allikkoon ja näin, että päästään todella siihen, mikä tavoite on. Ja lisäksi vielä markkinat tulisi saada toimiviksi. Se olisi tässä nyt tämä pääasia. Siis kyllähän autovalmistajat valmistavat aivan erinomaisia autoja yleisesti ottaen ja voivat valmistaa vieläkin parempia, jos niillä on yhtäläiset toimintaedellytykset ja selkeä sääntelyrakenne. Uskon, että ne reagoisivat hyvin myönteisellä tavalla. Jos on äh, paljon porsareikiä, niin kyllä porsareikiä varmasti tullaan hyödyntämään. Joten ei haluta porsareikiä. Ähm, alors, madame... Revo Dallone vielä, olkaa hyvä. Je vais profiter de ce deuxième tour de... Niin tällä toisella kierroksella jatkaisin kysymystä, jonka esitin ensimmäisellä kierroksella, koska te sanoitte, tästä strategiasta, että on olemassa yksinkertaisempi järjestelmä kuin nämä estolaitteet. Eli voisitko tästä kertoa hiukan lisää? Mitsubishi in Japan is the, is a... Mitsubishi Japanista on hyvä esimerkki. Raporttien mukaan siellä vain on pumpattu renkaita enemmän täytteen alamäki-testeissä. Eli sieltä on saatu sitten parempia tuloksia. Polttoaineen kulutus on alhaisempaa ja päästöt ovat alhaisempia. Ja näin toimittiin 25 vuoden ajan ennen kuin he jäivät sitä kiinni. Eli kun tekee tällä tavalla, niin parannukset ovat aika huomattavia tulosten osalta. Ja sitten on muitakin asioita, joista TNE ja muut ovat raportoineet. Se nyt ei ole meidän asiantuntija-alamme, mutta ilmeisesti näin on käynyt silloin tällöin. Laboratoriossa on vähemmän asioita, joita voisi tehdä. No kyllä sielläkin jotain huijauksia tapahtuu, mutta ne ovat hyvin monimutkaisia ja niillä on vähän vaikutuksia. Eli nämä ovat yksinkertaisia asioita ja silloin kun säännöissä oli puhuttu jostain mitään, niin kyse ei ole niinkään, että rikotaan sääntöjä, vaan käytetään hyväksi sääntöjen porsaanreikiä. Eli silloin tilanne on myöskin juridisesti turvatumpi. Par exemple, qu'est-ce qui n'est pas couvert? No mikä esimerkiksi nyt ei ole katettuna säännöissä ja mitä porsaanreikiä siellä hyödynnetään? which are either not covered or where a big... Um... No. Hyvin suuria vaihteluita on esimerkiksi rengaspaineen alalla. Eli ja niihin voidaan vaikka typpeä laittaa sisään, silläkin on myönteisiä vaikutuksia. Mutta tässä nyt on erilaisia optimointistrategioita ja niitä nyt varsinaisesti emme ole tarkastelleet. Muut ovat tarkastelleet näitä paljon tarkemmin ja teidän pitäisi ehkä kääntyä sellaisten tutkimusten puoleen, mutta nämä alamäkitestit ovat se heikko lenkki tämänhetkisessä tyyppihyväksynnässä. Ja tämä on sitäkin tärkeämpi, koska siihen ei kiinnitä huomiota. Kun puhutaan päästötesteistä, silloin ajatellaan, että auto on käynnissä laboratoriossa ja sieltä tulee pakokausia, mutta sitten kun on näitä alamäkitestejä, siellä on nämä varsinaiset ajo-olosuhteet, niin sieltä niihin, tai niihin ei ole kiinnitetty kovin paljon huomiota yleisesti ja se on se ala, jolla on eniten heikkouksia ja jota pitää tiukentaa kaikkein eniten. Thank you very much. Meneer Kiitokset. Ja nyt sitten viimeisenä lopuksi edustaja Eickhout, olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minun täytyy sanoa, herra Molten, kiitos kaikista vastauksistanne. Te olette vastannut uskoakseni kaikkiin kysymyksiin, joita saatoin kuvitella. Joten ehkä lopuksi voin vain sanoa, että ongelmat, joita meillä tällä hetkellä on Euroopassa, on johtopäätös siitä, mitä te sanotte, on, on raken, tällainen säädöksellinen ongelma, ei, ei rakenteinen tai tekninen. Joten useimmat asiat ovat liittyneet laki näihin, näihin säädöksellisiin puitteisiin. Sitten toiseksi, nyt tietysti monet poliitikot ovat sanoneet, että kaikki paranee, kun saadaan RDE-testit. Nämä ovat olleet menneisyyden virheitä. Nyt tilanne palanee RDEllä, mutta tästä tein sen johtopäätöksen pohjalta, miten sanoitte, että tämäkin sitten tullaan aikanaan näkemään olennaisinta olisi neljäs paketti, eli se, että auto käytössä, koneet käytössä vastaavat vaatimuksia, tämän kaikkia neuvotteluja, voi, miten paljon me parlamenttina, mehän siis joudumme myöskin hyväksymään tämän neljännen paketin. Mitä ovat suurimmat vaarat, joita tuo neljäs paketti, eli käytössä tapahtuva välttämusten vastaisuus, että ei saadakaan puhdasta ilmaa, vaan pelkästään, mikä olisi houkutin äh, sille, että valmistajat saisivat, valmistaisivat autoja, jotka olisivat puhtaampia, mutta mitä ovat suurimmat vaarat, mitä voidaan tässä odottaa? The biggest... Suurin vaara, suurimmat vaarat ovat, että jotakin saadaan upealta kuulostava, kuulostava paketti, joka on vaikuttava, mutta kuitenkaan sitten sitä ei panna kunnolla toimeen tai kunnolla rahoiteta tai jokaiselle jäsenvaltiolle jätetään tehtäväksi tehdä jotakin, ne voivat sitten tehdä oman variaationsa teemasta ja rahoitus on riittämätöntä, eli asia ei toteudu kunnolla. Voidaan ajatella vaikka vertailen tätä siihen, että, että Kaliforniassa Yhdysvalloissa tehdään tällaisia käytössä, tapahtu, käytössä tapahtuvaa vaatimusta vastuutta, mutta sielläkään ei havaittu tätä, mikä Volkswagenissa, tätä Volkswagenin ilmiötä. Ja tämä EPA e näyttäisi myös olevan hyvin alirahoitettu Yhdysvalloissa, vaikka sillä on paljon välineitä ja paljon pätevää henkilökuntaa. Tämä vaatii paljon resursseja, että pystytään tarkkailemaan riittävän määrää autoja, niin että voidaan nähdä se, että joku huijaa täytyy varmistaa se, että tehdään se, mitä, mistä on päätetty, että se myöskin rahoitetaan kunnolla. Ja sitten tämä ensimmäinen kommenttinne liittyy näihin johtopäätöksiin. Tämä on selkeästi, selvästikin äh, säädöksellinen virhe, mutta ei voida sanoa silti, että kaikki on säätelijöiden syytä. Minä sanoisin, että tämä on ollut tällainen mukava tasapaino useimmille toimijoille tällä kentällä, ja vaadittiin ulkoinen järkytys, jotta tämä tasapaino muuttui tai järkkyi. E, se ei kysymys ole siitä, että säädöstöntekijät olisivat olleet laiskoja, ehdottomasti ei. Oli monia syitä, jotka pitivät tämän olemassa olevan järjestelmän kunnossa paikallaan, siitä hyötyy kovin moni ihminen. Ja niin kauan kuin voi pitää kiinni jostakin laboratoriokokeista nykymuodossaan, pystyi perustelemaan tämän järjestelmän. Se näytti hyvältä eikä tarvinnut tehdä yhtään mitään. Ja sitten tuli Dieselgate, joka johti siihen, että tilanne muuttui. Joten jäsenvaltiot, valmistajat, niiden edustajat, jokaisella toimijalla on oma määränsä vastuuta. Ja tämä on sellainen asia, jossa kaikkien kannalta oli hyvä jättää olla herättämättä nukkuvaa koiraa. Thank you very much, Kiitos kollegat, näin olemme kuulleet kaikki puheenvuorot. Voimme päättää tämän kuulemisemme. Kylläpä oli eh, mielenkiintoista, erittäin hyödyllistä. Haluan kiittää molempia vieraitamme sitä että osallistuitte tämän EMIS-valiokunnan kokouksen kuulemiseen. Ja ne kollegat, jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä, voivat sen kirjallisesti tehdä vieraillemme. Välittäkää ne torstaihin, mm, tämän viikon torstaihin 23. päivä mennessä valiokunnan sihteeristölle, joka sitten äh, toimittaa kysymykset eteenpäin. Kokouksen päätteeksi kerron vielä, että emisvaliokunnan kokous jatkuu huomisaamuna 21.6. kello 9. Ja nyt sitten puhutaankin jo väliaikaisesta mietinnöstä ja tämän jälkeen äh, sitten kuulemme komission tyyppihyväksyntätyöryhmän asiantuntijoita. Kiitos oikein paljon huomiseen.